Okay, colleagues, we're giving everybody the obligatory... No niin, että kaikki saavat maanantain pakolliset huilausminuutit tässä, kun päästä tänne maanantaiksi paikan päälle. Kiitokset tästä, että saavuit tänne. Ensimmäinen asia estyslistallamme tänään on estyslistan hyväksyminen. Mitään muutoksia ei ole ilmoitettu minulle, voidaanko hyväksyä estyslistan sellaisena kuin se on. Hyvä, kiitokset. Kohta kaksi puheenjohtajan ilmoitukset. Ensi viikolla maanantaina Strasbourgissa meillä on yhteinen keskustelu AFETin, TV ja Truan kanssa, Saharov-palkinnoin saaneen kanssa, eli Venezuelan demokraattisen opposition edustajien kanssa. Tämä kokous pidetään se myöskin on sitten Euro- ja Amerikan parlamentin kokouksen ja Mercosur-valtuuskunnan edustajat paikalla – se pidetään 7.30-9 illalla Low N 1.4 huoneessa. Siinä ilmoitukseni oikeastaan, mutta vielä toinen ilmoitus. Tänään ei ole Puolan tulkkausta täällä. Eikä Puolaan päin siis ei ole tulkkausta tänään. Mut Eero Vento varmaan hän pystyy käyttämään muitakin kieliä, hän osaa muitakin kieliä. Sitten kolmas kohta kokous, pöytäkirjan hyväksyminen 25. syyskuuta kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Onko tässä, jos on kommentteja tähän, niin antakaa ne sihteeristölle sitten vielä ennen kokouksen päättymistä. Se on siis hyväksytty. Sitten neljä, koordinaattorien päätösten ja suositusten hyväksyminen. Teillä on 21. marraskuuta pidetyn koordinaattorien kokouksen asiakirjat. Ja tähän, jos on kommentteja, niin ilmoittakaa ne kokouksen loppuun mennessä. Jos niitä ei tule, niin nämä ovat hyväksytty. Sitten ensimmäinen varsinainen käsittelykohta. Se on kohdat 5 ja 6 käsitellään yhdessä. Tässä on kyseessä vastuuvapaudet. EUn yleiseen talousarvioon 8, 9, 10, 11 Euroopan kehitysrahasto ja vuoden 2016 EUn yleisen talousarvion vastuuvapaus kollegamme, joka tässä on vastuussa, jos et, et, et et tunne tätä menettelyä, tämä on menettelytapa, jos tässä antaa vastuvapaus sen suhteen, kuinka EUn par, ähm, budjetti on täytty, täytäntöön. Ja tämä toimii myös yhdessä komission kanssa tässä. Me katsomme kehitysbudjetin kohtia EUn budjetissa ja EUn kehitysrahaston budjettikohtaa. Ja tämä perustuu tilintarkastustuomioistuimen vuosittaiseen raporttiin. Ja sitten on budjetin valvontavaliokunnalle tästä meidän raporttimme. Meidän esittelijämme tässä lausunnossa on Toru Claudian Frunzulika. Olepa hyvä. Ensin Norbert. Okay, thank you very much. Kiitos, Linda. Doru, meidän valmistelijamme pyysi minua käyttämään puheenvuoron hänen puolestaan tänään. Minä sanoisin, että vaikka en hyväksy budjettituen käyttäminen, kuitenkin on tilaa sisällyttää kehitystavoitteet kaikki mukaan, niitä tuetaan välineitä, jotka kunnioittavat vastaanottajavaltioiden toimintaa, korruption alueella kunnioittavat ihmisoikeuksia, kunnioittamista, oikeusvaltiota ja demokratiaa. Minä erityisesti ilmaisen huolestuneisuuteni komission äh, vasta käyttää vähän varoja, jotka liittyvät globaalistumisen ehtoihin, jotka liittyvät budjettitukisopimuksiin. Komissio tulisi myös lisätä kumppanimaiden tietoisuutta tämän tuen olemassaolosta ja edistää sen käyttöä. Kuten lausunnossa on todettu, on erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti on täysin perillä ja parlamenttia kuullaan puolivien tarkastelussa, joka koskee 11 rahastoa e, vuonna 2020, joka koskee uutta konsensusta joka koskee kehitystä, jossa kunnioitetaan täysin kehityksen tehokkuuden periaatteita. Lopuksi pidän erityisen tärkeänä sitä roolia, joka voi olla yksityisellä sektorilla. Se voi lisätä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Julkinen sektori yksinään ei voi vastata investointitarpeisiin, jotka vastaavat julkista etua, ja tätä kunnioittain voisi olla hyödyllistä suunnitella sellaisen välineen osalta, joka, joka vipuvaikutuksella saadaan lisää varoja, sanakaan jos avoimuus ja vastuuvelvollisuus ovat asianmukaisesti kunnossa. Very much. Kiitoksia. Onko kollegoilla puheenvuoropyyntöjä tähän vastuuvapausasiaan? Heidi Hautala thank you very much, Chair. Um, I have a good... Kiitos puheenjohtaja. Minä kovasti pidän hyvänä tätä Brunsulikan luonnosta. Hän korostaa unionin luottolaitosten tehtävää tässä hienosti. Lisäisin pari asiaa. Uskon kuitenkin, että meidän täytyisi harmitella kovasti sitä, että nämä kehittämispääsuuntaviivat näyttävät vastaavan lyhyen ajan tavoitteisiin unionissa. Täytyy tarkastaa, ettei kyse ole vain minusta tai meistä, jotka näin sanovat, koska se näkyvät, näkyy myös tuossa EDFn ja DCIn välillä aikais, väliarvioinnissa näyttäisi myös olevan sitten näissä oikeudellisissa puitteissa vähän toivomisen varaa niiden noudattamisessa. Kyse on rauhan ja vakauden aikaansaamisesta ja se on vähän kyseenalainen noissa oikeudellisissa kehyksissä. Jos katsomme sitten esimerkiksi Afganistanin palautustapausta ja varojen käyttöä siinä. Sitä on tarkasteltava paremmin. Tilintarkastustuomioistuin on kiinnittänyt huomiota oikein hyvin unionin biopolttoainepolitiikkaan. Komissio ei ole vaatinut vapaaehtoisia järjestelmiä tarkastamaan biopolttoaineiden sertifiointia ja siitä, ettei, sitä, ettei siitä aiheudu yhteiskunnalle tai taloudelle kielteisiä vaikutuksia, kuten erilaisia konflikteja, huonoja työolosuhteita, lapsityövoima ja turvallisuus, työturvallisuusongelmia. Ja sitten tässä on tämä iluk ö, jätetty arviosta huomiota. Eli meidän tosiaan täytyisi vahvistaa tätä todellakin, sillä nyt tämä ei kaikin tavoin palvele köyhiä maita ja köyhiä ihmisiä. Sitten kiinnittäisiin huomiota näihin EDFn varojen julkisten hankintojen väärinkäyttöisiin käyttöön ja tähän jo täytyy kiinnittää huomiota vuosittain. Tämä on eri asia kuin DCIin yhteydessä, jos, ja voisimmekin pyytää komissiota vastausta siihen, miksi näin suuret erot ovat, e, että, että DCIin virheitä on huomattavasti vähemmän kuin EDFssä. Ja vielä lopuksi korostaisin sitä, että mukava lukea unionin ulkosuhdehallinnon kulutus, kulujen virheiden määrä on pienin koko unionissa. Se on tietysti huomattavaa, se on hienoa, vaikka ottaa huomioon, miten hankalissa ja vaikeissa olosuhteissa komissio tekee työtä. Kiitos. Madame. Kiitoksia, edustaja Donar, ECR. Merci. Kiitän puheenjohtaja. Kiitokset myös valmistelijalle vuoden 2017 yleisestä talousarviosta ja vastuuvapaudesta. Ja nythän puhumme tietysti kehitykseen liittyvistä rahastoista. Ja muutama kohta kannattaa ottaa mielestäni esille vielä. En periaatteessa vastusta alkuunkaan sitä, että annamme vastuuvapauden kehitysrahastoasioissa, mutta kuitenkin olen samaa mieltä kuin valmistelijakin täytyy tosiaankin komission arvioida tätä apu, tukea erityisesti Afrikan maiden kyseessä ollessa. Täytyy komission myös selkeämmin arvioida ja tarkemmin arvioida, minkälaisia tavoitteita näillä tukiohjelmilla oikeastaan on ja myös järkevät arviointivälineet jälkeenpäin, ohjelmien toteuttamisen jälkeen, koska tässä, tässä e, annetaan muussa tapauksessa julkista rahaa vaikka kuinka paljon. Me tarvitsemme tällaiset selvät konkreettiset arviointikeinot ja meidän täytyy myös vähemmistöjä arvostaa ja ottaa huomioon korruptiomahdollisuus. On kovin huomattavaa, että tässä komissio on toiminut ennakkoarvioinneissaan aika lailla kurittomasti. Ei ole välttämättä myöskään omia suuntaviivojaan noudattanut eri tukiohjelmien ennakkovaiheessa ja siksi valmistelijan kanssa olisin kovasti epäileväisellä kannalla, kun ajattelee tätä sekarahoitusta, julkisen ja yksityisen puolen sekarahoitusta näihin eri hankkeisiin. Ja täytyy myös muistaa se, että 11 rahoituksen kehykseen tuo yhdistyneen kuningaskunnan lähteminen unionista vaikuttaa valtavalla tavalla ja siksi me tarvitsemme yksityispuolen rahoitusta 10 prosenttia lisää koska, ja korvataksemme tämän. Ja jos sitten haluamme edelleenkin tukea näitä maita, vaikka joissa sitten puutuu perusinfrastruktuuri, kansalaiset joutuvat kärsimään, siellä ei ole lentokenttiä, satamia, sairaaloita, kouluja eikä tällaisia. Näitä kuitenkin tarvitaan talouden kehittämiseksi paikallisella tasolla ja tällaiset kaikki täytyy saada tuotettua julkisen, julkisin varoin noissa maissa ainakin alkuun. Ja näin täytyy sitten taata, että nämä perusrakenteet olisivat valmiita noissa valtioissa myös. Ja sen takia, jos me sitten annamme tällaisille yksityisille toimijoille mahdollisuuden osallistua tähän rahoitukseen, niin se uhkaa tätä suvereniteettia ja myös ikään kuin lisää riippuvuutta sitten yksityispuolen rahoituksesta, näiden valtioiden riippuvuutta. Kiitos. Puheenjohtaja, kiitän myös valmistelijaa. Ja olen taas palannut tuota Keski-Afrikasta. Minä käyn siellä aika lailla usein ja valmistelija on nyt sitten päätynyt tämän tyyppisiin johtopäätöksiin. Ja minä olen nyt lukenut nämä tuossa sunnuntai-aamuna. Ja jos sitten katson tuota Beku-rahastoa, joka tekstissä on mainittu, ja se, minkä komissio on valinnut kehityksen täytäntöönpanosta ja välineen varsinaisesta konkreettisesta käytöstä. Se on kaikista tärkein asia. Ja minä olen, minulla on 25 vuotta kokemusta näistä asioista, jopa 30kin vuotta näistä näistä erilaisista kehityshankkeista Afrikassa. Valmistelija tekstissään korostaa sitä, että meidän täytyy paremmin koordinoida tätä toimintaa. Se on tietysti selvääkin ja varsinkin kehityspuolen johtajille tätä aina korostan. Jos katsomme sitten Keski-Afrikan viranomaisia, siellä haluttaisiin toisen tyyppistä hallinnointimuotoa, vähän samantyyppistä kuin siellä aikaisemmin oli tietojenvaihdon osalta. Eli kaikki lahjoittajat ja varanantajat ja myös kaikki ministeriöt ja kaikki ne kansalaisjärjestöt, jotka ovat tässä mukana, puhuisivat näistä yhteisistä tavoitteista ja koordinoisivat sitten näihin tavoitteisiin pääsemisestä, ettei kukin sitten omalla kentällään yksinään touhua. Ja näin kiinnitän huomiota juuri, juuri tähän ja myös tuo kohta neljä, joka tekstissä on mainittu, on erittäin olennainen, samoin kuin tuo kohta kaksi, josta siis äsken puhuin. Eli tässä nyt puhutaan yksityisen ja julkisen puolen rahoituksesta. Ja minä toivoisin, että jos olisi kyse jostain yrityksestä, vaikkapa maatalous- ja lihateollisuuspuolella, ja sieltä sitten puhuttaisiin näiden johtajien kanssa. No, minä olen näin tehnyt. Ja sitten aina sanotaan, että ei ole mitään turvaa, ei ole mitään mitään suojaa, on täysin epämääräinen tilanne tuossa maassa. Ei sinne sitten kukaan halua mennä. Ja minä haluan kiinnittää huomiota siihen, että jos vaikkapa teurastamon haluaisi luoda, sinne tarvitaan maantiet, sinne tarvitaan sähköä, sinne tarvitaan kylmä laitteisto. Jos ajatellaan nyt nykypäivän Keski-Afrikkaa, niin siellähän noita tuota karjaa lahrataan ja miljoonat miljoonat kärpäset syövät samaan aikaan mukaisesti noita raatoja. Eli missä se hygienia sitten on? Ei tämä onnistu. Ei näissä maissa ole olemassa esimerkiksi tällaista järkevää elintarvikkeiden jakelujärjestelmää juuri mainitsemistani puutteista johtuen. Ja siksi me tarvitsemme yksityispuolen toimia, mutta ei se riitä. Me tarvitsemme yksityispuolen toimiin julkista rahoitusta ja siitä syystä täytyy koordinoida tätä tilannetta. Ei pidä siis sotkea näitä asioita keskenään, vaan pitää toimia yhdessä. Jos haluatte esimerkiksi maaseutua kehittää, niin aina jumiutuu näihin samoihin ongelmiin, jos ajatellaan nyt, että vaikkapa siipikarja tila haluttaisiin nyt vaikkapa Bangin alueelle eh, pistää pystyyn, niin siellä on vaikka minkälaisia esteitä eh, maanviljelijöillä ei ole minkäänlaisia perus toimia, peruskeinoja, ruokia kanojaan ja, pikku, ja tipuja edes. Ei niin sitä nyt voi tyhjästä nyhjästä. Eli meidän täytyy tällaiset osuuskunnat ikään kuin ja yhteiset toimintamuodot luoda ja yksityisen rahoituksen täytyy koko kehitysketjuun osallistua julkisen rahoituksen ohella. Näiden molempien täytyy toimia yhdessä, koska muussa tapauksessa me emme pääse puusta pitkälle. Tämä on valtaisa haaste ja siksi minä aina menen takaisin Keski-Afrikaan ja tuossa, tuolla tienoilla varsinkin, kun katsotaan nyt uusia uutisia, jos jatkamme tällä samalla samaa rataa, niin koko tie, tieno, Kongodemokraattinen tasavalta, Etelä-Sudan, Kamerun ja koko Sudan, koko tuo Keski-Afrikan maantieteellinen alue räjähtää käsiin ja silloin meidän on turha tehdä enää yhtään mitään, kun Pohjois-Afrikka on jo, kuten tiedämme, Libya Libya, eh, Egypti, Algeria, eh, siellä kaikenlaista eh, erinäistä sekavaa siellä noissa maissa on. Ja sitten vielä siitä etelämmästä kaikki räjähtää käsiin, niin me emme voi tehdä enää yhtään mitään. Eli unioni tietää, missä mennään. Me voimme todella auttaa nyt, niin meidän on nyt toimittava ja onnistua. Meidän täytyy onnistua tässä hankkeessa. Kiitoksia. Thank you very much. We have a mission going to Central Africa. Niin, meillä on Keski- ja Afrikan tasavaltaa menevä valtuuskunta helmikuussa. Ja sinunkin tietysti sitten tarvitaan tässä tukena vielä. Totta kai meidän tuen ohjelmointi on se tärkeä asia. Pitää katsoa, että kullekin maalle tehdään oman räätälöity ohjelmansa ja, ja prioriteettien pohjalta julkinen ja yksityinen sektori yhdessä – ja sitten Saako, ole hyvä. President. Kiitos puheenjohtaja. No, tässä nyt tietysti ensimmäisessä kohdassa valmistelijan tekstissä. No Frusulika kai täällä nyt näy, mutta ehkä voitte sitten hänelle vielittää tietoa. Eli onko tilintarkastustuomioistuimesta täällä ketään paikalla? Sitä tiedustelisin. Ehkä ei, mutta ehkäpä sitten komissio voi myös vastata, koska minä en ihan nyt ole päässyt jyvälle, mistä on kyse, kun katson tätä tuloks, näitä tuloksia ja eri kommentteja talousarviosta. Miten näihin tuloksiin on päästy? pohjaudutaanko tässä joihinkin asiakirjoihin, joka on välitetty, jotka on välitetty tilintarkastustuomioistuimelle avun saaja valtioista ja onko näissä valtioissa sitten tehty joitakin eroja niiden toistensa välillä, jos ajatellaan vaikkapa valtiota, jossa on hyvin toimiva kansanedustuslaitos ja hyvin toimiva talousarvioviranomainen, vai onko sitten tilanne ö, näiden eri valtioiden välillä vähän heikommin arvioitavissa? Ja sitten jos ajattelen talousarvion valvontavaliokuntaa ja talousarviovaliokuntaa, mitä siellä on tästä valvonnasta ajateltu ja uskottavuudesta ajateltu. Ja sitten taas jos ajattelen, kuinka monta henkeä on ollut sitten mukana arvioimassa näitä maita. Koska muutama vuosi sitten Pinkston saapui tänne tilintarkastustuomioistuimesta puhumaan ja hän sitten aika lailla arvosteli joitakin Afrikan valtioita ja myös komissiota talousarvion täytäntöönpanosta noissa maissa. Ja kyseinen herra sanoi, että oltiin kaukana hyvästä tilanteesta. Ja hän myös puhui siitä, kuinka monta henkilöä komissiossa on tutkimassa näistä asioista. Tietysti talousarvio on tiukalla. Komissiossakin henkilöstöäkään ei ole, eli ei ole kovinkaan montaa henkeä tässä mukana. Aina halutaan, että toimitaan tehokkaasti Tehokkuus voi joskus tarkoittaa sitä, että kehityspuolella tarvittaisiin enemmän väkeä myös täytäntöönpanemaan tätä. Muussa tapauksessa me olemme sitten toisella linjoilla kuin OECD esimerkiksi. Onko meillä tarpeeksi väkeä valvomaan? Nämä ovat tällaisia teknisiä kysymyksiä, mutta kyllä ne myös poliittisestikin vaikuttavat. Kiitos. And thank you. I don't see anybody else. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näytä olevan. Nyt antaa komissiolle puheenvuoro. Komissiodustaja Pakyö, voitteko vastata näihin kysymyksiin täällä esitetty. Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Je, je... Kiitos puheenjohtaja. No tosiaan muutamiin kohtiin ja kysymyksiin toki puuttuisin. Kiitokset näistä kahdesta asiakirjasta valmistelijalle talousarviovalvontavaliokunta myös saa kiitokset, niin kiitokset DEVE-valiokunnalta tuesta. Tämähän on hyvin vakaa väline toisaalta ja tarjoaa tällaista monimuotoista rahoitusta eri kehitysyhteistyön hankkeisiin. Tämä on siis oikein merkittävä yhteistyömuoto kolmansien valtioiden kanssa. Kiinnittäisin huomiota siihen, että siitä kun vuonna 2011 me uudistimme järjestelmää, niin me annoimme tiedonannon, jossa tarkoitus nimenomaan oli sitten suuntaviivoja uudelleen tutkia, katsoa ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota, lahjonnan vastaisuutta ja näin poispäin. Näihin me erityisesti kiinnitämme huomiota tuon 2011 uudistuksen jälkeen. Nämähän ovat tarpeellisia tietenkin vaatimuksia talousarviovarojen käyttöön. Ja jos ajattelen sitten näiden ohjelmien valvontaa, niin meillähän on ollut mm, kyllä väkeä liiankin vähän mukana. ja me olemme tilitarkastustuomioistuimen Honduras hankkeen mm, toteuttamista arvostelevien kommenttien jälkeen tehneet pieniä muutoksia kylläkin. Jos te haluatte, niin minä sitten välitän teille tarkemmin lukuja siitä, kuinka paljon väkeä on meillä ollut joko delegaatiosta tai sitten paikan päällä. Ja jos ajattelee sitten tuota tilintarkastustuomioistuimen näkemystä, niin eikö se vaikuta aika myönteiseltä, kun ajatellaan omien varojen käyttöä, kotimaisten varojen käyttöä itse asiassa talousarvio on sellainen väline, jonka kautta me voimme omaa politiikkaamme toteuttaa. Eli tilitarkastustuomioistuimen suositukset ovat oikein hyödyllisiä ja ne ovat noissa uusissa suuntaviivoissa mukana, joista on tarkoitus keskustella marraskuussa tilintarkastustuomioistuimen kanssa vuonna 2018. Eli kyllä me otamme nämä suositukset vakavasti. Ja sitten koordinoinnista. No, en väitä, etteikö parantamisen varaa olisi. Nyt ollaan tietysti jo vähän paremmassa jamassa, ja sehän myös on tällaisena katalysaattorina tässä koko työssä, ei sitä pidä unohtaa. Totta kai se tuo lisäarvoa työhömme. Tilintarkastustuomioistuin on myös kiinnittänyt siihen huomiota ja kiinnittänyt myös parannuksiin huomiota. Koordinointia täytyy tietysti parantaa ed- entisestään ja koordinointi on tietysti hallituksen kanssa ja hallituksen ympärillä paras toteuttaa. Kun ajattelemme tätä kansallista elvyttämis- ja rauhanrakentamisohjelmaa, sen pohjalta tosiaan koordinointia on tarkoitus parantaa ja johtajuutta myös ja parantaa itse Keski-Afrikan hallituksen johtoasema Ja näin vielä kiinnittäisin huomiota tässä kertomuksessa esitettyihin pieniin tekijöihin. Me itse asiassa luemme tätä tekstiä varmaan vähän myönteisimmin silmälasein kuin te tilintarkastustuomioistuimenkin. On itse asiassa vähän hämmentävää, että suhteellisen myönteinen teksti, jonka saimme tilintarkastustuomioistuimesta, herättää tällaistakin kun aika monimutkaista on ollut tässä täytäntöönpanoa hoitaa. Jos ajattelen nyt sitten noita uusia suuntaviivoja, joita ollaan juuri parantamassa ja muokkaamassa. Lokakuussa 2018 uudet suuntaviivat ovat tiedossa. Me myös tilintarkastustuomioistuimen yhteen toiveeseen, eli siihen, että saisi, he saisivat yksityiskohtaisemmat arviointikriteerit siihen, miten lisäarvoa voitaisiin paremmin arvioida paikan päällä tuon ähm, rahoitusasetuksen yhteydessä viime vastuuvapauden äh, vapauskeskusteluissa parlamentin kanssa on haluttu parantaa avoimuutta ja ohjelmien näkyvyyttä tietäen, että toimimme esimerkiksi YK kautta tai Maailmanpankin kautta, mutta kuitenkin niin, että avoimuus olisi selkeämpää ja myös unionin rahoitus tätä kautta. No sitten yksi asia tästä tekstistä, eli väliarviointi, joka on mainittu. Totta kai parlamentti saa tietoa tuosta väliarvioinnista, sillä sillä tuo oikeus perusta tietysti meille asettaa sen velvoituksen, että saatte tästä tietoa. Eli tämän vuoden loppuun mennessä kyllä saatte rahastosta ja kaikista tarpeellisesta väliarviointi kertomuksen. Tässä kyse on monivuotisesta arvioinnista ja se esitetään kyllä sitten ihan kohta puoliin. Juuri tuo väliarviointi, joka Euroopan kehitysrahaston väliarviointi, josta kohta puoliin keskustellaan. Ja sitten tuo Agenda 2030 ja uudet kestävän kehityksen suuntaviivat ovat teille myös tiedossa. Ihan vielä päättääkseni tuosta kehitysrahastosta. Siinä ehkä on enemmän virheitä suhteessa muuhun. Täytyy tutkailla tätä vähän tarkemmin, koska meillä on ihan samanlainen valvontajärjestelmä käytössä, mutta tässä on kyse Karibiasta, Tyynenvaltameren valtioista ja sitten Saharan eteläisen Afrikan maista. Se poikkeaa pikkuisen tilanteesta, mikä koskee sitten latinalaista Amerikkaa. Ja virheitä tietysti on, nämä tietyt virheet ovat tulleet nimenomaan siitä, että asiakirjoja ei ole saatu riittävästi, ei välttämättä siten, siksi, että, että koko prosessi olisi ollut täysin epäsäännöllinen tai säännönvastainen, vaan joitain asiakirjoja e- puuttuu. Ja näin sitten, vir, jos ajatellaan, että virheet toistuisivat vuodesta toiseen, niin DEVCO-pääosastossa kyllä nuo virheet ovat 0,5 prosentin tasoa, kun erityisesti huomattavaa tämä on, koska me teemme erittäin vaikeilla alueilla työtä. Ja sitten vielä mainitsitte tarkemmin juuri tämän virhemarginaalin ja minä palaan tähän sitten kohtapuoliin. Katsotaan millä tavalla, mistä, millä tavalla tämä ero voisi selittyä. Kiitos. Vastataan kysymykseen. Onko lisää vielä? Niin siis kysymykseni koskisi käytännön toimia. Teillähän on olemassa vastaanottajavaltioissa delegaatiot. Onko siellä joku, joka vastaa suoraan tämän talousarvion täytäntöönpanosta? Onko siis keskushallituksessa myös joku henkilö, joka asiasta vastaa, joku muu kuin talousarvio yksikössä vai onko te, ja tehdäänkö, tai arvioidaanko tilannetta etukäteen vai ainoastaan jälkikäteen. Niin, no, nämä hankkeet kuuluvat keskitetyn hallinnoin, arvioinnin piiriin. Me olemme paikan päällä, me käymme vuoropuhelua kanssa, näiden ähm, kumppaneiden kanssa, kansalaisjärjestöjen kanssa ja sitten seuraamme erilaisia osoittimia näistä maista pitkän aikavälin sisällä. Mutta sitten jos ajattelemme tätä talousarvion käyttöpuolta, niin se tapahtuu aina paikallisesti, sitä arvioidaan aina sitten paikan päällä. Jos ongelmia on tai epäilyjä tai niin poispäin, niin sitten voidaan ottaa yhteyttä kauemmas komissioon tai niin poispäin ja keskustella sitten itse maan kanssa ennen kuin ryhdytään varsinaisiin käytännön toimiin. Sama koskee näiden, näiden, näitä maksuja, maksut tapahtuvat aina vastaavan johtajan hyväksymisen jälkeen. Ja näin sitten nämä eri yksiköt esittävät tällaisen tietyn arvion tilanteesta. Jos tilanne on erityisen monimutkainen, sitten tilanteen arviointi menee tuollaisen johtokunnan, jota johtaa sitten pääjohtajan niin, arvioitavaksi. Eli yksistään mikään delegaatio paikan päällä ei toimi, vaan aina saadaan sitten selvät ohjeet myös muulta tasolta nythän meillä on paikan päällä omat joukkueet, jotka arvioivat tilannetta ja tutkailevat tilannetta ja tosin kun, niin kuin lupasin, niin lupasin välittää teille tarkemmat väestömäärät, väkimäärät. Niin, sitten onko kansallisilla delegaatioilla jotain työtä toimia? Niin, tässä kyse on siis kumppaneista, hallituksista, niinkö? Niin siis minä puhun komission delegaatioista. Ahaa, siis tarkoitatte komission delegaatioita vastaanottovaltioissa. No tässä tietysti tehdään ministeriöiden teknisten virkamiesten kanssa yhteistyötä päivittäin, kun eri monivuotisia ohjelmia ollaan täytäntöönpanemassa esimerkiksi koulutuspuolella tai niin poispäin, eli tehdään työtä sitten vuoropuhelussa koulutusministeriön kanssa esimerkiksi niistä tavoitteista, joihin haluaisimme päästä. Ja sitten kun äh, tavoitteisiin ei päästä, niin delegaatio antaa äh, ohjeet jatkosta ja pyytää sitten myös äh, toimimaan ja delegaatio siis antaa ohjeet myös tuolle kansalliselle hallinnon tasolle, jotta voidaan sitten toistamiseen arvioida, toteuttaa tällainen toinen arviointi tilanteesta. yksi kysymys vielä, olkaa hyvä. Pääsihteeri Rostaisilla. Schaffhaus, olkaa hyvä. Très rapidement. Nopsasti yksi kysymys näistä, tästä muodollisuudesta. Eli meidän täytyy tiettyjä muotoseikkoja noudattaa, jos ajatellaan vaikkapa kiinalaista yritystä, niin puhun tässä nyt ihan tällaisista käytännön tilanteesta, jos on kyse julkisesta hankinnasta. Ja tuo yrityshän voi olla paikalla vaikka kuinka kauan, ja sitten nämä hankkeet saatetaan varsinaisesti toteuttaa vasta pitkän ajan päästä, jos ajaudutaan julkisen hankintatilanteeseen. Ja sitten monta kertaa meidän täytyy toimia oikein varovasti ja tutkailla nimenomaan myös valtion suvereniteettia koska tässä on aina vaarana, että varat sitten varat siirretään johonkin muualle, kun nämä prosessit kestävät niin kauan. Mehän tiedämme sen. Mehän tiedämme myös esimerkiksi, osaamme arvioida, kuinka paljon vaikka joku kilometri maantietä maksaa, kuinka paljon joku sairaalan rakentaminen maksaa, ja sitten voimme vähän arvioida, onko varoja käytetty aika lailla leväperäisesti. Minä en tässä nyt sen enempää nimiä ryhdy mainitsemaan, mutta jos ajattelen sellaista valtiota, joka on täysin katastrofaalisessa tilanteessa, ja si- sitten sinne laitetaan sitten vaikka kuinka paljon ö, varoja väärille aloille, vaikka siellä esimerkiksi maataloustuotteita ei pystytä tuottamaan edes omalle kansalle, eikä pystytä sitten mekanisoimaan esimerkiksi maataloutta. Eli mm, emme onnistu edes ruokkimaan kyseisen valtion kansalaisia ja sitten me vain haluamme ikään kuin mekanisoida ja välittää sinne maatalouskoneita, vaikkei siellä ole teitä, siellä ei ole sähköä, siellä ei ole juuri yhtään mitään, millä sitten käyttää näitä laitteita. Tällainen mekanisointi ei noin vain käy. Eli tämä on täydellinen katastrofi. Niin, anteeksi, kun taas tässä puhuin, mutta tämä kuitenkin liittyy talousarvioon. Tämä menee vähän pidemmälle, kun meidän tämän hetken vastuuvapauskeskustelemme totta kai me pitää katsoa myöskin, minkä tyyppisiä projekteja on saatavilla kussakin maassa. Mutta teillä on vielä puheenvuoro tähän. Niin, tämähän on vain jatkuvaa keskustelua, kun, kun me vierailemme siellä, nämä ovat se kysymykset, vaan sitten paikan päällä. Päästö Ekosta ei ole ketään varmaan täällä. Ja ulkosuudenhallinto, onko teillä jotain todettavaa tähän? Ei. Herra Noiser, onko teillä vielä jotain lisättävää tähän? Norbert, onko sinulla jotain lisättävää tähän? Ich äh, will ganz kurz... Aivan lyhyesti muutama kommentti. Ensinnäkin meidän pitäisi ottaa huomioon, että maan täytyy ensinnäkin olla sellainen, että se ylipäätään on katsottu kelpoiseksi saamaan budjettitukea, koska tässä syntyy sellainen vaikutelma, kuin kaikki maat voisivat saada budjettitukea. Ei, se vaatii tiettyä valikoitumista. Toinen asia, jonka haluan ottaa esille, on, että aivan selvästikin budjetin yhteydessä, nyt kollegat olisin vastaavat jo lähteneet, mutta tavoitteet, joita me budjetti budjettituessa määrittelemme, että niiden täytyy vastata vuoden 2011 suuntaviivojamme, että ne myöskin vastaavat kestävän kehityksen tavoitteita. Keskeisen Afrikan tasavallasta olisi hyvä, jos <clears throat> olisi tällainen matka, jolla kerätään tietoa Keski-Afrikan tasavallassa. Tämähän tapahtuu siis helmikuussa ja kun koordinoidaan yksityisen ja julkisten investointien toimintaa tarvitaan koordinointia, mutta pitää lyödä lukkoon kriteerit, milloin voidaan puhua hyvästä koordinoinnista. Ja vielä lopuksi ongelmat, joita EUn edustustoilla on. Totta kai ne hyvin tarkkaan omien ohjeidensa mukaisesti toimivat, mutta diplomatian rooli, siis joka tällaisella edustustolla on paikan päällä – se on hyvin vaikea tilanne. Minä toivoisin aika ajoin oman kokemukseni pohjalta, että EUn edustustot olisivat tiukkoja ja että ne leikkaisivat joitakin hankkeita ja sanoisivat, että kriteerejä ei ole täytetty tai näyttää siltä, että kriteerejä ei tulla täyttämään. Ja silloin tämä olisi jotakin, mikä jättäisi asianmukaisen vaikutelman kyseessä olevalle hallituksellekin. I mean the, the ambassadors from the delegation. Niin, suurlähettäjät, koska valtuuskunnat olivat tänä sy- syyskuussa paikan päällä. Että jossain vaiheessa voitaisiin kysyä, että yksi tai kaksi tai kolme maata osaat kertoa omista toimistaan paikan päällä, kuinka he hallinnoivat sitä siellä. Tämä on aika keskustelu käydä heidän kanssaan. No, sitten syyskuussa. Niin, molempien lausuntojen ta- tarkistelijoiden päivä äh, on no, 12 joulukuuta keskipäivä mennessä. Kiitokset Norbert, että esittelit tämän asian. Sitten mennään kohtaan seitsemän estyslistalla. Näette, että DEFCON pääjohtaja Stefano Manservisi on saapunut tänne. Sitten mennään kohtaan seitsemän, jossa keskustellaan sitten kehitysyhteistyörahoitusvälineen ja Euroopan kehitysrahaston väliarvioinnista – Tiedän, että te haluaisitte puhua vähän että ähm, ohjelmointi väliarvioinnista, kun tästä käydään vielä keskustelua vielä näistä välineistä. Mutta oikeastaan olisi hyvä, jos voit kertoa, mitkä eri vaiheet tässä olet menossa, koska parlamentissa keskustellaan paljon nyt siitä, että mitkä ovat pitkän ajan välin näkymät monivuotisessa rahoituskehyksessä. Ja mitä komissio tekee tällä hetkellä. Ja sitten voidaan katsoa monivuotisen ohjelmoinnin tilannetta, koska ohjelmoinnin väliarviointi on se vaihe, jossa me saamme komission kanssa strategisen vuoropuhelun puitteissa keskustella tätä. Joskus ensi vuoden alussahan se on se keskustelumahdollisuus. Ja nyt tämä, tämä keskustelu tästä ohjelmoinnista, väliarvioinnin ohjelmoinnista ja onko, käyttääkö varoja ohjelmointien mukaisesti. Tästähän me puhuimme äskettäinkin juuri vastuvapaan yhteydessä edellisessä keskustelussa ennen kuin te saavuitte ne paikan päälle. Hyvä pääjohtaja Stefano, teillä on puheenvuoro. Linda, thank you much. Uh, Kiitos Linda, on ilo olla täällä ja kertoa siitä, mitä me olemme tekemässä. Se on hyvin tärkeää, koska ohjelmointi ennen kaikkea, kuten on katsottu, mitä me siis teemme tietyllä hetkellä, siis puolivälissä kautta, katsomme sitä, miten tilanne kehittyy paikan päällä maissa, miten ohjelmia pannaan toimeen, voimmeko me nähdä, missä määrin ne ovat aikataulussa, mikä on vastaanottokyky, ajatellen prioriteetteja ja ajatellen vuoropuhelua, jota tapahtuu. Tämä puolivälin tarkastus, tämä arviointi on pitkälti riippuvainen näistä kestävän kehityksen tavoitteista vuoden 2013 tavoitteissa keskitytään hyvin pitkälle näihin kestävän kehityksen tavoitteihin <clears throat> ja niiden toimeenpanemiseen. Ja siinä katsotaan, mitkä ovat prioriteetteja, jotka syntyvät sitten yksimielisyydessä. Ajattelen sitä, että <clears throat> näiden välineiden äh, arvio, ohjelmointi äh, alkoi ennen kestävän kehityksen tavoitteiden hyväksymistä, joten on aika tärkeää nähdä, miten pitkälti nämä vastaavat uutta kansainvälistä agendaa. Ensinnäkin asia, mikä liittyy tähän väliarviointiin, on se, että käydään vuorokeskuspuhelua edustuston tasolla jokaisen kumppanimaan kanssa katsoa sitä, mikä on kansallinen strategia kestävän kehityksen tavoitteen osalta, että vuoropuheluissa ja rahastoissa – jotka on ohjelmoitu näille maille, että ne vastaavat tätä kansallista suunnitelmaa. Varmistamme tätä kautta myös sen, että on olemassa ohjelma, suunnitelma, koska se on hyvin tärkeää, koska kestävän tavoite ei ole pelkästään rahaa. Kysymys on politiikkavuoropuhelusta, jolla on yhteinen perusta, jolla ollaan kumppaneita, ei pelkästään varojen käyttämisessä, vaan siinä, miten tarkastellaan avainelementtejä, jotka on kuvattu kestävän kehityksen tavoitteissa sen logiikan mukaisesti, joka näissä on, joka on se, että on olemassa yhteiset ongelmat ja yhteiset ratkaisut. Eli pyritään löytämään tie sille, miten saadaan yhtenäinen toimintakenttä. Tämä on ensimmäinen asia. Tässä erityisesti kentään huomiota siihen, mitä on kuvattu kahtena tärkeimpänä yhteisymmärryksen ajana, eli, eli agenda ja käyttö. Jokaisessa maassa käydään keskustelu siitä, missä tämä sukupuoleen perustuva on sukupuolta koskeva toimintaohjelma, joka pyrkii vahvistamaan, voimistamaan naisia, joilla pyritään vähentämään syrjintää. Mitä tulee sitten nuorisoon, jokaisen maan osalta katsotaan, miten pitkälti jokainen maa toimii kiinnittäen huomiota nuorisotyöttömyyteen pohjimmiltaan, eli työpaikkojen luominen, kestävän työpaikkojen luominen ja talouden toiminta ovat se, jotka tässä toimisivat nuorison hyväksi, mitkä ovat tällaisia avainmoottoreita. Jos ajatellaan sitten tätä yhteisymmärrystä, joka liittyy näihin viiteen eh, kysymykseen, jotka liittyvät tähän eh, rauha, ihmiset, planeetta, hyvinvointi. Näitä me käytämme myöskin sen analysoimiseen, missä määrin nämä prioriteetit toteutuvat ja miten näitä tuetaan mahdollisella ohjelman uudelleen suuntaamisella tai lisärahoituksella. Tulos tästä on ollut se, että väliarviointi on sellaista vuoropuhelua, joka koskee enemmän politiikkaa kuin määrää. Eli se, miten pystytään ottamaan vastaan luottoja, tämä on se asioista olemme hämärät, että se on tyydyttävä taso, on muutama poikkeus, mutta ei ole mitään dramaattista. Ja siellä, missä on havaittu tilanne, jossa mikään ei toimi, jossa on dramatiikkaa, olemme toimineet asianmukaisesti, olemme käyneet keskustelua maan kanssa ja mahdollisesti olemme suunnanneet maahan uutta rahaa. Kvantitatiivinen ulottuvuus, joka tässä toimessa on, on noin 5 prosenttia uudelleen suuntautumista, eli olemme asettaneet tällaisen kvantitatiivisen tavoitteen, joka on 5 prosenttia, joka on löyty lukkoon sen jälkeen, kun on tutkittu sitä, onko se tapa, jolla on toimittu, onko siinä suuria aukkoja, jotka liittyvät vastaanottokykyyn, joilla tällä viljelyllä voidaan puuttua ja uudelleen suunta rahaa siellä, missä se on välttämätöntä, esimerkiksi silloin, kun toimenpano on erittäin huonoa tai tilan toimenpano on täydellistä, eli tilanteissa, jossa on sellaisia hyvin vakavia tarpeita, joita ole tuettu niillä välineillä, joita on olemassa. Joten olemme toimineet tämän 5 prosentin mukaisesti ja suunnanneet näitä rahoja. Mikä sitten on pohjimmiltaan tulos tästä, yhtei, tästä yhdistämästä kaavain tavoitteista, varallisuuden sovittelusta ja poliittisesta vuoropuhelusta – Tämä on ollut sitä, että on lisääntynyt sen rahan määrä, joka on osoitettu investointeihin. Laajalti katsottuna me lisäämme varoja, jotka ovat käytettävissä investointeihin. 676 miljoon, 67 miljoonaa euroa, joka on ollut varoja, jotka ovat jääneet jotka ovat olleet alikäytettyjä tai joiden käyttö oli täysin vastannut tavoitteita, mutta olemme joutuneet tässä joka painostamaan eri kumppaneita, mutta nämä varat pohjimmiltaan siis jäävät kuitenkin alueelle, mutta tapa, jolla varat käytetään, ja jossa käytetään myöskin tällaista vipu vipu-tekijää, on asia, johon kiinnitään huomiota. Ja tämä lisää rahoitusta, joka on käytössä investointeihin. Sitten lisätään myöskin varoja, jotka ovat käytettävissä maiden osalta, jotka ovat eturintamassa silloin, kun torjutaan äh, laitonta muuttoliikettä ja luodaan maahanmuuttoon suuntautuvaa politiikkaa ennen kaikkea Sahelin alueella, jossa monet maat ovat täysin käyttäneet kansallisesti niille osetut varat. Tällä pyritään äh, auttamaan näitä maita edelleenkin, erityisesti silloin, kun tämä on upotettu osaksi budjettitukea, niin että pyydetään auttamaan äh, budjetin toteuttuminen näiden maiden itsensä hoidossa tiettyyn tasoon asti. Tämä siis on kuvaus tuloksista. Sitten yksi tulos, joka liittyy sovellettuun menetelmään, eli että on olemassa erityisistä vuoropuhelua, joka liittyy sukupuoliulottuvuuteen, on sitä, että on pyritty löytämään tällaisia menestystarinoita toimista, jotka ovat tukeneet naisia erityisesti ja jotka ovat olleet osa tätä kansallista sukupuoliulotteista toimintaohjelmaa oli pyrkinyt löytämään joitakin maita, jotka ovat saaneet lisärahoitusta noin 5 miljoonaa, joilla pyritään tukemaan erityistä toim, erityisiä toimia, jotka liittyvät näkyvyyteen, mallien luomiseen sukupuolikysymyksissä. Nämä ovat siis politiikkaan suuntautuneita, strategisiin kehityksen tavoitteisiin suuntautuneita toimia. Ja tässä on tämä 5 prosenttia, joka meille jää tällaisiksi liikkumavaraksi, jota me voimme osoittaa eri tarkoituksiin ja tämä on, siellä pyritään tukemaan suuntautumista, siis toisaalta investoinnit ja investoinnit, jotka liittyvät nimenomaan maahanmuuttoliikkeeseen, mutta myös kansalaisyhteiskuntaan. Nämä ovat siis tällaisia maantieteellisiä välineitä. Ja sitten meillä on myös jotakin, mikä on kehitysyhteistyövälinen temaattinen ohjelma, eli paikalliset viranomaiset ja yleisafrikkalaisuus – jotka ovat tällaisia temaattisia kysymyksiä, mutta jotka kuuluvat ennen kaikkea AKT. -hän. Näissä välineissä mm, emme ole päässeet mihinkään kvantitatiivisiin muutoksiin, mutta on tullut siihen johtotulokseen, että ne toimivat, että ne vastaavat tavoitteita, joita varten ne on luotu – ja nuo tavoitteet pysyvät edelleenkin voimassa, koska ne osaltaan edistävät sitä, että saavutetaan kestävän kehityksen tavoitteet. Me pyrimme kehdottamaan varojen käyttöä tavalla, jossa keskitään resursseja enemmän, niitä tuetaan hauraita valtioita, tuetaan humanitaarista kehitystä ja jossa pyritään avaamaan tilaa kansalaisyhteiskunnalle silloin kun tiedetään, että tuo tila on kutistumassa. Ja jos pyritään tukemaan ja vahvistamaan kansallisia, paikallisia viranomaisia suurissa kaupungeissa, haluaisimme enemmän puuttua ongelmiin, jotka liittyvät suuriin kaupunkeihin kehittyvissä maissa, joka on tavallaan köyhyyden keskittymä, mutta myöskin sosiaalinen malli, johon täytyy puuttua. Eli erityistä huomiota on kiinnitetty suuriin kaupunkeihin ja paikallisviranomaisiin ja, ja myöskin kulttuuriin. Kulttuuri on tekijä, jolla voidaan luoda työpaikkoja ja yh, vakauttaa yhteiskuntaa. Voidaan saada aikaan myöskin kulttuurivälistä vuoropuhelua ja tätä haluamme lisätä. Ja samaan aikaan katsomme, että käytämme varoja ilmastonmuutoksen osalta temaattisten välinen kautta, joilla pyritään täyttämään Pariisin sopimuksen tavoitteita ja myöskin niin, että ylläpidetään tavoite, joka meillä on, joka liittyy tähän sosiaalisen varojen käyttöön ja joka, josta on sovittu siis ohjelmakauden alussa. Nämä ovat pääpiirteet, maantieteellinen, temaattinen ja kehitys. Eli ei mitään dramaattisia muutoksia, ei mitään suuria muutoksia, mutta tätä kautta ollaan paremmin varustautuneita tukemaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista ja että käydään, niitä käydään myöskin vuoropuhelua näiden maiden kanssa. Now, as you know, in the phases in which you... Nyt olemme loppuvaiheessa, jossa voimme katsoa ne tuloksia ja keskustella niistä. Tämä tapahtuu siis toimielinten puitteissa toimista toimittaa asiakirjoja, joiden kautta saamme teidän kantani, ja tätä kautta voimme sitten saada tämän prosessin päätökseen vuoden 2018 puolivälissä, koska muuten tässä ei ole kovinkaan paljon järkeä. Ajattelen vaikutusta, jotta pyrimme saamaan tällä. Tässä oli siis kaikki, ja olen valmis käymään keskustelua teidän kanssanne käymään sit, sitä myöskin sitten enemmän yksityiskohtia koskevia puheenvuoroja. Hyvä niin, tarkittava kysymys. Puhut tästä ohjelman väliarvioinnista ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä ja tämmöistä maantieteellisestä ohjelmasta, jossa uudelleen jaetaan varoja sukupuolen, nuorison, maahanmuuttoon ja kestävän kehityksen investointien suunnitelman pohjalta. Ja pyritään investoimaan nuorison työpaikkoihin ja sitten TCIin tema, temaassa ette te mitä muutoksia. Mitä sitten EKR eh, e puolella? Kehitysrahastolla sama kuin maantieteellinen toiminta, eli sovitaan samaa periaatetta. Eli sovelletaan tätä 5 prosenttia sielläkin. Detail. Eli saamme sitten yksityiskohtia joulun jälkeen tästä, ja tämäkin voimme tarkastella niitä, mitä on tapahtumassa. Hyvät kollegat, Erki Keröro. Ole hyvä, puheenvuoro. Sí, gracias. Eh. Kiitokset. Niin, Ymmärrän, että tässä on tietysti kyse kahdesta eri kysymyksestä ja eri menettelystä myös. Tämä väliarviointi liittyy kuitenkin myöhempään esityslistan kohtaan. Eli siihen kertomukseen, miten kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä on täytäntöön pantu ja myös kehitysrahastoa ja humanitaarisen avun välinettä. Totta kai meidän valiokuntamme, josta aion puhua sitten kohta puoliin, koska esittelijänäkin toimin tuon seuraavan kanssa, seuraavan puolesta, niin siksi en välttämättä puhuisi väliarvioinnista, vaan pikemminkin siitä, että me arvioimme siitä, mitä, sitä, miten näitä välineitä on täytäntöön pantu. Ja pyrkisimme näin ollen sitten miettimään, millä tavalla me kehitysvaliokuntana voisimme komission ehdotuksiin vaikuttaa keskipitkällä väliajalla kun ajattelemme sitten no, tuota tulevaa rahoituskehystä ja sitä, miten me sitten uudelleen järjestelemme ja muokkaamme näitä välineitä tulevaisuudessa. Seuraavia asioita siis toivoisin, eli tietoa vaikka kuinka paljon, eh, voidaksemme tietää, missä teidän arvioinnissanne todella mennään, eli enemmän pohjaa perustaa todisteita, voidaksemme omaan kertomuksemme ja käsityksemme laatia siitä, miten näiden välineiden käytännön toteutus on onnistunut. Ja vielä toiseksi haluaisin kysyä sitä, minkälaista aikataulua on tarkoitus noudattaa millä aikataululla komissio on ajatellut yleis kertomuksensa, tiedonantonsa esittää tästä tulevaisuuden tilanteesta vuoden 2020 jälkeen ja miten itse kukin politiikan ala ja väline oikein sijoittuu tulevaisuudessa. Ja ymmärtäisin, että toukokuusta lähtien ilmeisesti on tarkoitus näin toimia. Onko kyse siis toukokuusta? Lähdetäänkö toukokuussa liikkeelle koko vuoden 2018 ja 2019 ja mahdollisesti myös 2020 kattavaan kauteen, jonka jälkeen sitten 2020 ryhdytään käyttämään uusia näkymiä ja miten sitten talousarvioiden otsakkeet loppupäätökset tuohon asti oikein hoidetaan. Onko tämä tulkintani oikea? Voitteko vahvistaa sen? Um, thanks. Lots of questions there. Uh... Kiitoksia. Ylivä, varapuheenjohtaja, olkaa Thank you, uh, Mr. for your very... Kiitokset uh, tästä hyvin mietitystä kommenteista. Niin, investointi Afrikka-aloitteessa, jos käytetään yksityisen sektorin vipurahoitusta, niin toivottavasti mennään vähän pidemmällekin tässä kolmen neljän miljardin vivutuksen aina tuonne 68 miljardia, jota ei vielä tähän saavutettu. Voitaisiin mennä vielä paljon, paljon vielä pidemmälle. Tässä me todellisen vaikutuksen tällä aikaiseksi. Ilman mitään vaikutusta ei saa, jos ei 30, 40, 50 tai 200 miljardia ole tässä silloin voitaisiin vivuttaa vielä enemmän varoja, 14-15 kertaisesti, jotta saadaan rahoitustasot korkealle. Koska muuten taas mennään niin kuin tavallaan aina ennenkin. Suunnitellaan paljon, mutta mikä, mikä olisi ratkaisu tähän näin? Um, shall go, shall. Shall go. Oui, merci. Je voudrais demander... Kiitokset. Minä haluaisin esittää Manserviisille kysymyksen, onko tähän väliarvioon otettu jollain tavalla Brexit huomioon, mistä päivästä lähtien sitten olette sitä mieltä, ettei yhdistynyt kuningaskunta enää maksa tähän ja miten sitten toimitaan? Uh, <laughs> sure. Niin, tämä on hyvä kysymys, mutta entä voiko pääjohtaja tähän vastaa? Sen, sen tiedä. Edustaja Schaffhaus. President. Kiitokset. Hyvä johtaja, tuen työtänne. Ja näin toistan vain edelleen arvostukseni. Korostan silti seuraavaa, jos ajattelen tätä peruspolitiikkaa, joka on tietenkin aivan perustavanlaatuista, jos nyt näin toistan itseäni, mutta öö, tässä jos ajattelen tuota Beku-rahastoa, äsken valmistelijamme siitä puhui, minä olen ollut varjoesittelijänä tässä asiassa. sai sen tietää ihan viime metreillä. Itse asiassa tässä sanotaan, että on erinäisiä epämääräisyyksiä ollut ja siksi tarvitaan lahjoittajien välille parempaa koordinointia. Erityisesimerkkinä siis beku Beku-rahasto Ja minä olen puhunut puolustus- ja turvallisuusministerin kanssa tasavallassa ja Keski-Afrikassa siis, ja silloin kun puhuin tästä koordinoinnista, siellä oli paikalla myös teidänkin, paik- teidänkin toimistostanne väkeä. Eli tämä on ihan tunnettu tilanne. Ja sitten esitettiin kysymys, että onko komissio sitten yhtä mieltä tästä. No, minä olin aivan hämmästynyt. No totta kai komissio on samaa mieltä tästä. Jos halutaan jonkunlaista hallitusten välistä kaiken kattavaa hall- koordinointia ole, luoda, niin tietysti me tarvitsemme avoimuutta, jo tehokkuutta, ja me tarvitsemme tietenkin järkevän kaiken tason eri ministeriöiden välien, mutta myös eri tekijöiden ja eri lahjoittajien välistä koordinointia. Esimerkiksi Beku-rahasto on juuri tätä varten sovellettu ja muokattu, mutta teidän ei tule pelätä siellä hyvänen aika mitään komissiota tai muita yksiköitä. No sehän juuri äsken sanottiin tässä komission suusta, eli haluaisin kuulla tästä vielä tarkemmat sävelet. Ja sitten vielä vastauksena ikään kuin yksityispuolen rahoituksesta. On muistettava, että kaikki tuki, jolla ei tähdätä myös riippumattomuuteen ja rikkauden luomiseen niin ajaudutaan vain riippuvuuteen. Eli tässä tarkoitus on nimenomaan rikkauden luomisesta ja kehityksen aikaansaamisesta paikan päällä. Muussa tapauksessa tässä toimitaan ainoastaan hyväksi käytön piirissä. Ja tässä puhutaan tietysti tietyllä tavalla eh, brittien termein ja yhdysvaltalaisten termein ikään kuin pragmaattisesta avusta. Tässä on muustakin kyse. Täytyyhän nimittäin maanteita sitten eh, myös eh, huoltaa sairaaloita joita täytyy huoltaa. Koulutusta ei pysty maksamaan koulurakennuksista, mitä iloa ole, jos koulutusta ei pysty maksamaan, joten rikkautta täytyy pystyä luomaan paikan päällä myös. Tämä on teidän filosofianne, kyllä tämä on teidän ajatuksenne yksityispuolen ja julkisen puolen yhteen saattaminen lisäarvon aikaansaamiseksi. Cecil Kienke. Olkaa hyvä, Sivis Kienke. Grazie Linda. Eh, Kiitoksia Linda ja kiitokset myöskin pääjohtajalle tästä kaikesta, mitä hän kertoi meille mutta erityisesti myös siitä, että hän ponnistelee komission taholla sen eteen, että saadaan paikan päällä konkreettisia tuloksia. Vain lyhyesti, koska minun ensimmäinen kysymykseni oli vähän samansuuntainen kuin kollega Teeva mainitsi täällä. Eli tuleeko varojen lisäystä 3-4 miljardia? Jos puhutaan vain 74 miljardista, se on aika vähän. Mutta kun kuulin taas korkealta edustajalta Mogherinilta, että jossain mielessä joka vuosi toimielimet tekevät tämmöisen master-suunnitelmat, mistä kaikki varat yhteen ja katsotaan, että miten saa 30 miljardia lisää, niin pitää miettiä, että, että mikä on vaikutus kolmen 4 miljardin vaikutus tässä, se ei ole riittävä vielä. Pitäisi katsoa vielä, onko jäsenvaltio, jotka ovat mahdollisia vielä siinä tilanteessa voisi vaikka lisätä varoja että voidaan 100-200 miljardiakin saada yhteensä kokonaan, niin tämä vaikuttaisi jo paikan päällä. Sitten toinen kysymys. Me tänään teemme välitarkastelua, väliarviointia ohjelmista. Ja haluaisin tietää, että onko tässä otettu huomioon se, että lähivuosina on paljon muutoksia tulossa kotonuusomuksen osalta, mutta myöskin Afrikan alueella – ja ensi vuonna YK on kanssa tehtävä sopimus, sekin tulee muuttamaan tilannetta. Ja sitten YK pois, eh, anteeksi, on pois siirtyminen tästä yleisestä sopimuksesta, pakolaissopimuksesta. Eli tämä kuitenkin on tärkeä sopimus pakolaisten osalta ja maahanmuuttajien osalta, joten halutaan luoda turvallisia reittejä ja hallinnoida pakolaisvirtoja. Jos ei ole hyvää koordinointia varon kesken, tarvitaan hyvin paljon varoja. Onko tämä otettu huomioon tulevassa uudelleen tarkastelussa? Kiitoksia. Um, thank you. Maybe a little... Kiitoksia, maybe. Muiden en näe pyytävän puheenvuoroa. Onko vielä kollegoilla kysymyksiä? Käy minä vielä pieni kommentti, mitä Sesi Kiengi totesi täällä. 5 prosenttia ja tämä uudet prioriteettialueet, niin, niin minä voidaan poliitikkoiden tehokkuutta arvioida ennen kuin varoja siirretään. Ja meillä on viime viikolla tämä EU-Afrikka huippukokous. Olisi kuulla myöskin tämän kokouksen tuloksista hieman, koska en ole, en ole vielä nähnyt näitä. Minulta kysyttiin tänä aamulla näistä tuloksista, mutta meillä ei ole vielä mitään tästä tulosasiakirjaa käyttävissämme täällä parlamentissa. Ehkä tämä oli teidän vastuullanne. Jos se ulkosuudenhallinto olisi täällä näin, niin haluan kertoa heille, että me emme, meille ei kerrottu tästä. Emme saaneet mitään päivitystä tiistaina tai keskiviikkona, mitä tuloksia huippukokouksesta tuli. Mutta tiedämme, että tämä on hyvin herkkä aihe Afrikassa ja tiedätte tämän väliarvion yhdessä, arvion yhteydessä keskustelette kumppaneiden kanssa, niin mitä he puhuvat siitä, että laittaisiin enemmän varoja muuttoi Viime torstaina puhuttiin paljon Libiasta ja, ja myöskin näistä Libian leireistä. Tämä on huomattavasti ollut julkisuudessa. Niin miten te näette tämän maahanmuuttorahaston toiminnan ennen kuin tänne sijoitetaan lisää rahaa vielä? Ähm. Kiitos Linda. Ehkä voisin aloittaa herra Devasta. Ongelma, joka on tässä esillä, on se, että meidän täytyy katsoa, mikä on tila, jossa tämä voi tapahtua se, että voidaan määritellä se, mitä puuttuu, jotta voidaan saada sellaisia tuloksia, joita olemme yhdessä asettaneet. Eli periaatteessa, miten pannaan toimeen kestävän tavoitteet. Täytyy olla houkutusta tehdä tästä kaikesta suuri sekoitus. Eli näiden ohjelmien erityispiirre on ohjelmityspiirre, joka liittyy välineisiin, jotka tukevat näitä ohjelmia, ja erityispiirre, joka liittyy siihen, miten, mistä sitten neuvotellaan myöskin monivuotisen rahoituskehyksen neuvottelun yhteydessä, jotenka tämä määrittää sen suunnan, joka on, jonka merkitse sitä, että näiden täytyy olla yhteensopivia tavoitteiden kanssa. Täytyy tutkia tehokkuutta, joka vaikuttavuutta, joka näillä ohjelmilla on. Ja tämän pitemmälle tietysti mennään. On selvää, että alamme keskusteluja, jo, jo, jos ei ole poliisia puitteita, tämä on hyvin tärkeää. Haluan myöskin lisätä elementin, joka joka liittyy siihen, että analyysi, joka koskee näitä välineitä, se on... Me sanon, että yhdelläkään se välineitä ei tarvitse tälläkään radikaalisti ryhtyä muuttamaan. Tämä on johtopäätös, joka perustuu vaikutusarvioinneista, arvioista, joita on tehnyt. Ja tämä on se kanta, joka komissio on esitellyt parlamentissa. Sanoin, että ei ole välttämätöntä uudistaa välineitä, ei välineitä eikä Euroopan rahastoa, koska pohjimmiltaan ne vastaavat kesmehityksen tavoitteita. Kenties voidaan sitten käydä keskustelua, joka, joka tulee koskemaan sitä keskustelua, jota käydään tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä, jotenka voidaan sanoa, että voidaan olla melko vaatimattomatta muutakin päättäväisiä, koska olemme käyneet lävitse kaiken, mitä olemme tehneet kaikkeen kaikissa eri maailman maissa, ja sen, tähän liittyy myös se, mitä mistä olemme tehneet temaattisten ohjelmien puitteissa. Ja tämä analyysi on, ei ole johtanut siihen, että pitäisi käyttää enempää kuin 5 prosenttia. Siksi jos me siirrämme enemmän kuin 5 prosenttia, sillä on vaikutusta siihen, mitä yksittäiset maat tekevät. Ja se olisi sellaista, että se ei vastaisi tarkoitustaan, se ei vastaisi sen johdonmukaisuutta, mitä olemme tekemässä. Ohjelma, joka koskee huonoista rahoituskehitystä, kuten herra puheenjohtaja Juncker on todennut parlamentissa, tämä esittely tapahtumaan siis ensi vuoden toukokuussa. Ja puheenjohtaja on todennut, että olisi hyvä, jos me voisimme saada päätöksen neuvottelut samaan aikaan, kun eh, Brexit eh, tapahtuu, mutta, mutta joka tapauksessa teemme esitykset eh, rahoituksesta, uudesta rahoituskehityksestä toukokuussa ja samaan aikaan tai muutama kuukautta myöhemmin teemme sitten lainsäädäntöesitykset. Näiltä osin tulen tekemään sen, mitä toimielimeni päättää enempää tai vähempää en voi tehdä. Mitä tulee sitten julkiseen sektoriin, yksityisen sektoriin? Jälleen kerran toteaisin, että Tämä tiedät erittäin hyvin, että minä olen erityisen sitoutunut tähän, koska kaikki, olemme tehneet kovasti työtä, jotta saisimme nämä äh, kestävän tavoitteiden muut mukaan, että voimme keskittyä, mutta me emme voi vetää rahaa pois ohjelmasta, joka toimii, jotka tukevat kansalaisyhteiskuntaa tai jotka tukevat eh, uusiutuvan energian saatavuutta, jotka ovat, jotka ovat siis käynnissä. Emme voi tehdä yhtäkkiä leikkauksia niihin ja sitten tätä kautta lisätä dramaattisesti eh, eh, yksityistä, yksityistä investointia. Meidän täytyy sanoa, että sekä sekä kehitystyöstövälinen että Euroopan kehitystyöstörahaston osalta me olemme käyttäneet että 5 prosenttia näistä, jotta voimme sijoittaa enemmän rahaa niin, että voimme lisätä hiukan rahoja, puhuin 600 jostakin miljoonasta eurosta, jotka ovat käytössä tässä osassa investointia. Nyt tässä on loppuvaiheessa monivuotista rahoituskehitystä. Suunnitelma on kiihdyttää sitä, mitä ollaan tekemässä, jotta saadaan uskottavuutta – ajattelen seuraavaa monimuotoista rahoituskehitystä, minulla on siis se tilanne, että me ei nyt pysty esittämään mitään lukua tässä vaiheessa, mutta viesti on ollut lisätä varhoitusta, jotta voidaan tehdä enemmän ja tehdä enemmän nimenomaan yhdistämällä, sekoittamalla rahoitusta, koska se vaaditaan enemmän tuoretta rahaa. Takuut, jos niitä, jos niitä, jos eivät säily ennallaan, niin ne eivät luoda aidosti uutta toimintaa, mutta tämä on nyt pieni summa tällä hetkellä, mutta tämä mahdollistaa sen, että voimme saada lisää kokemuksia, koska haluaisin korostaa täällä sitä, että me emme puhu mistään yleisestä ulkoisesta investoinnista yleisellä tasolla, vaan sellaisesta, jonka täytyy edistää kehitystä ja saada aikaan se, että ihmiset saadaan pois köyhyydestä. Meidän ei pidä unohtaa sitä, mikä on lopullinen tavoite siinä, mitä me olemme tekemässä. Herra Görens. Ui. Kyrens ja nyt Brexitistä. Meidän tietysti täytyy jatkuvasti Barnierin kanssa käydä keskusteluja asiasta. Hän, hän nyt on tässä keskiössä. Me emme ole nyt vielä ajat olleet sitä mieltä, että, että yhdistynyt kuningaskunta ei maksaisi niitä, mihin se on sitoutunut jo aikaisemmin. Eli emme ole laskeneet mitään sen kummempaa korjauskerroita vielä. Sen sitten, jos yhdistynyt kuningaskunta 1-2 neuvottelujen edetessä ei sitten maksaisikaan niitä sitoumuksia, joihin se on jo lupautunut. No, jos ajatellaan esimerkiksi tuota Euroopan kehitysrahastoa, niin nehän ovat selvät perustat, selvät laskentaperustat niin kuin kaikille muillekin. Eli jos me seuraamme sitten neuvotteluja Barnierin kanssa tietenkin, niin kuin tapahtuukin. Luomme tietysti erilaisia skenaarioita ja vaihtoehtoja, miten sitten käy, mutta väliarvioinnin yhteydessä olisi poliittisesti ottaen ja myös neuvottelujen kannalta ollut erittäin typerää nyt tässä vaiheessa esittää jotakin laskuja yhdistyneille kuningaskunnalle vielä tässä vaiheessa, joten siksi me emme ole sitten puuttuneet tähän sen kummemmin. Ja sitten vielä puhun Beku-rahastosta. On totta, että riippuu siitä, kenestä puhuu, kuka puhuu. Minä olin heinäkuussa mukana BQ-rahaston kokouksessa Bangissa ja siellä oli myös talous- ja varain, valtiovarainministeri paikalla ja hän on myös johtokunnan jäsen ja hän vahvisti tämän koordinoinnin myös rahaston toiminnan eteen siis myös Keski-Afrikan tasavallan puolesta. Ei välttämättä kaikki toimi nyt aivan aina niin kuin hienosti, mutta me olemme pyrkineet kuitenkin koordinoimaan tätä näiden molempien rahastojen yhteydessä. Me haluamme toimia mahdollisimman lähellä näitä rahoja, eli tässä nimenomaan puhun tuosta Baku-rahastosta ja toisesta rahastosta, joita on hajautettu niiden koordinointia ja hallinnointia. Tämänhän täytyy tietysti Keski-Afrikan tasavallan viranomaisten kanssa toimia yksi yhteen. Totta kai tämä tässä on parantamisen varaa, mutta aika hyvin on kuitenkin tässä jo onnistuttu toimimaan. Ja sitten investoinneista, on no oikeastaan samat sanat, mutta sanon siihen kuitenkin muutaman sanan, koska tässä puhuttiin yksityisestä ja julkisesta tuesta. Tässä on kyse nyt julkisesta tuesta, jonka pitää tukea yksityistä investointia. Siis tässä on kyse kahdesta eri asiasta, ei tuesta. Investointi, yksityinen investointi ei ole mikään tuki sen enempää, vaan se ikään kuin mm, julkinen tuki auttaa sitten tätä yksityisen puolen investointia, mutta yksityisen puolen investointia ei voi sinänsä kutsua mikään sub, sub, subventioksi tai sen enempää. Eli joku investoija voi olla oman liike, eh, liikeideansa kanssa paikalla, haastatella hallinnon kanssa, hallinto voi olla vähän epävakaa ja sen niin poispäin, mutta me pyrimme saamaan kuitenkin nämäkin neuvottelemaan, jotta saisimme sitten tällaisia järkeviä kansaa palvelevia yksityisiä investointeja myös käyttöön. Jos ajattelen tuota Marshall-sopimusajatusta, No, Mogherinilla on tällainen ajatus Marshall-sopimuksesta, Marshall-avusta, Marshall-suunnitelmasta. Me jäsenvaltiot ja unioni tukena vuosittain noin parikymmentä miljardia tukea ohjaamme. Me olemme ikään kuin suoria investointeja tuossa valtiossa ensimmäisiä maailmassa, ensimmäisellä sijalla, jotka tarjoavat näitä raho- antavat näitä rahoja ja myös täältä varoja yksityishenkilöt välittävät eniten Euroopasta Afrikan suuntaan. Eli kyllä me rahoittajana olemme aikamoinen tekijä siellä. Eli täytyisi sitten vähän anna tutkia sitä, miten voitaisiin paremmin toimia, jotta ihmiset tosiaan myös sitten hyötyisivät ja elintaso nousisi tuolla kohdemaissa. Jäsenvaltiot ovat tässä kyllä valmiita keskustelemaan, mutta mutta onhan tässä kysymyksiä jäljellä. Tästä puhuttiin esimerkiksi Vallettasta. Junckerille on sano, Vallettassa Junckerille on sanottu suoraan, että me emme itse asiassa ole aivan samalla tasolla rahastoinemme kuin sitten unioni. Eli tässä on nyt tietynlaista epätasapainoa, koska jäsenvaltioiden prosenttiluvut rahastoihin on paljon, ovat paljon pienemmät kuin unioniin ohjatut prosenttiosuudet ja laskennalliset osuudet. Gresleki viittasi tähän jäsenvaltioiden, siihen, että jäsenvaltioiden olisi kyllä nyt ryhtyvä ponnistelemaan paljon enemmänkin. Jotakin vähän on nyt sitten liikahtumista tapahtunut Saksassa ja Italiassa etenkin parempaankin suuntaan. No sitten jos ajattelen ohjelmien jakoa, no siihenhän me olemme pyrkineetkin, me pyrkiin, pyrimme tietysti muistamaan tasapainon ja vakauden vuoropuhelussa kumppanivaltioiden kanssa. Eli me haluamme, että nyt sitten vaikkapa tuo kehitysyhteistyörahoitusväline, se on tällainen tietynlainen paradigma, jota meidän täytyy käyttää. Ja sitten me haluamme kysyä suoraan, mikä on teidän konkreettinen kehitysyhteistyörahoitusväline, että varten ajattelemanne hanke. Jos se ei ole järkevä tai kannattavaa, niin sitten täytyy miettiä toisin tavoin. Jos ohjelmassa kaikkia rahoja ei ole käytetty, niin sitten voidaan katsoa, mihin niitä varoja voitaisiin käyttää. Jos on käytetty liikaa, miten voitaisiin taas toimia. Jotkut valtiot ovat osoittaneet äärimmäisen vähän, minkälaisia minkäänlaista kiinnostusta meidän rahojamme kohtaan ja siksi näiltä valtioita on sitten rahaa leikattu. Ja näitä muita varoja, näitä ylijäämävaroja on sitten käytetty joihinkin muihin hankkeisiin muissa valtioissa, jotka siis onnistuivat paremmin käyttämään tätä rahapakettia. Miten arvioimme teho vaikuttavuutta tulosten mukaan kentällä käytämme samoja indikaattoreita kuin muillakin sitten, kun meillä on budjettituki, sitä käytetään silloin, kun on konkreettisia tuloksia – järjestelmä on, joka on muuttuva, eli lyödään, kun, kun Macronin niin tolliset ehdotus, joka pitää valtioita, ja transvari muut varioi silloin, kun katsotaan paikallisista tilanteista, miten monta lääkäriä koulutaan, miten monta sairaalaa rakennetaan, miten monta lakia hyväksytään, uudistusten hyväksytään tältä kannalta katsottuna meillä on olemassa tiettyjä vertailukohtia, tietty pistetaulukko, jota me käytämme. Sitten on kvantitatiivinen ulottuvuus, miten paljon varoja käytetään ajatellen maahanmuuttoa sitten. Minun mielestäni keskustelu, jota on käyty jo jonkin aikaa aivan oikein, on, on jotakin, mitä tapahtuu lyhyellä tähtäyksellä, mikä on yksi kapasiteetin rakentamista näissä valtioissa, instituutioiden osalta ja ö, salekuljetuksen torjuminen. Jos me katsomme tätä keskisen välimeren, välimeren väylää, joka lähtee Libyasta, niin tämä reitti, tämä keskinen linja on selkeästi, siinä on nähty tällaista vähentymistä ja se, että on luotu tällainen vaihtoehtoinen talouden malli on se, joka on vaikuttanut tähän. Eli on ohjelma maittain, ja jossa on jokaisen kesämäkityksen tavoitteen osalta, joka vaikuttaa tähän, mutta joskus nämä ovat pitemmälle meneviä. Ja kun me puhumme maahanmuutosta tai muuttoliikkeestä, me emme ole koskaan sanoneet, että me haluaisimme tehdä, että mitä te ajattelette, vaan pyrimme yhdessä arvioimaan sen, mitä maa, kuten Mali, eh, mitä se saa eh, lisärahoituksen siksi, että Mali on käyttänyt ne varat, jotka on osoitettu sille, ja se on osoittanut ei pelkästään halukkuutta, vaan myöskin kapasiteettia siinä, että se pystyy ottamaan lisää varoja vastaan ja pyrkiminen yhdessä ottamaan sitä niin, että se voisi ei, ei hallinnoida rajaa, koska Malin tapauksessa ollaan lähdetty tavoitteisiin, vaan että pystytään hallinnoimaan muita ulottuvuuksia, esimerkiksi valtion koulutuksen tavoitteet toimia, jotka on yksi avainalue, jolla voidaan esimerkiksi terrorismia vähentää terrorismia ja köyhyys ovat ne, keskimallissa ovat yhteydessä toisiinsa mutta me emme ole siis tule menet esittämään jotakin ajatusta, että tekisimme tätä, jos, te, jos teille sopii. Ei vaan me määrittelimme metodin, määrittelimme tavoitteita, sitten pääsimme, saamme aikaan yhteiset tulokset. koska näistä ei päästä yksimielisesti. Niin joitakin maita, joiden kanssa olemme pyrkineet ehdyttämään äh, leikkauksia. Kaikki eivät ole tyytyväisiä, jotkut eivät ole nähneet sitä, että ne rahoitusutta ei ole lisätty, vaikka niistä odottivat, eivät ole tyytyväisiä. Tämä ei ole välttämättä sitä, mistä kaikki pitävät, mutta minä olen vakuuttunut siitä, että tämä tehdään oikeudenmukaisella tavalla. Ja siksi me käymme keskustelua. So when we, when we will get them, the... Niin, sitten myöhemmin näemme, mitä on sitten leikattu ja mitä on lisätty. Sanotaan Heidi Hautala vielä pyytää puheenvuoroa. Niin voit tietysti tämän kysymyksen nyt Thank you, Chair. I had to run away. Niin, minun täytyy tässä 15 minuutiksi lähteä. Oli tiedän teidän jo keskustelleen asiasta, mutta esittäisin kysymyksen siitä, miltä vaikuttaa tuo tunnelma eurooppalaisten ja afrikalaisten hallitusten välillä ja ulkosuhdeyksikön välillä ja komission myös, koska me olemme hämmästelleet sitä, miten tuon unioni Afrikkaan huippukokouksen jälkeen, joka Abidjanissa järjestettiin, ei ollut niin hyvä myönteinen lopputulos. Ehkä tässä oli jotain käännöskysymyksiäkin, mutta me varmasti kaikki tiedämme, että Afrikan hallitukset eivät juurikaan puoltaneet sitä, että kansalaisyhteiskuntaa olisi merkittävä. Tämä on haaste kyllä, koska kun ajattelemme omaa politiikan alaamme, niin me tarvitsemme tällaista vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan eri muotojen kera ja kuulla täytyy kansalaisyhteiskuntaa, eli olisiko jonkunlainen reitti tällä tiellä. Nyt jos ajattelen tuota parlamentaarista kokousta, joka järjestettiin, puheenjohtaja oli siellä ja King oli paikalla ja moni muukin oli siellä. Eli aika moni eurokansanedustaja sanoi, että meidän ei pitäisi ryhtyä aina syyttämään muita, vaan kantaa omaa vastuutamme myös. Se olisi meidän tehtävämme, voidaksemme sitten luoda hyvää hallintoa. Tähän meidän täytyisi tosiaankin nyt puuttua. Eli kuulisin mielelläni näkemyksiänne tästä, millä tavalla voisimme sitten tulkita tätä. Ja sitten ehkä muutama sana siitä nuorten norsunluulan rannikkolaisten takaisin lähetettyjen nuorten tapaamisesta. Heidät siis lähetettiin Libyasta takaisin norsulurannikolle rannikolle miten vähän mahdollisuuksia heillä kotosalla oikeastaan on. Kyse on ainoastaan yhdestä maasta tuolla alueella, eli mitään ei siellä tehdä. Ei ole mitään tekemistä, vaikka olisi kuinka ammatti, ei pysty pitämään perhettään hengissä. Eli uskon, että meillä on vielä tekemistä tukiessamme Afrikan valtioita, miten siellä voimme työpaikkoja luoda. Se on valtaisa haaste olemmeko tosiaan sen tasolla. Emme me voi tehdä mitään sinänsä yksistään heidän puolestaan, mutta miten voimme toimia? Thank you. Just to say, we had a lot of... Niin, meillä on paljon pyyntöjä parlamentin täältä todellisesta vuoropuhelusta, eikä pelkästään vain tieskennellä tällainen. Haluat käydä todellista sitoutumista, todellista ymmärtämistä. Ja me meppeinä meidän pitää ottaa tämä asia esille. Ja me olemme vähän silloin missä vähän ulkopuolella. Ja, ja sitten tietenkin ne, jotka menet sinne sitten taas sinne vierailulle sinne ulkopuolelle, että osuulurankosta vähän erilaisen kuvan. Mutta pääkaupungin ulkopuolella vähän, hyvin vähän kehittynyt maa. Ja jos Shafa, vielä lyhyt kysymys. Teidän pitää mennä toiseen valiokuntaan vielä Teillä on vielä yksi kysymys, olkaa hyvä. Niin, hyvä johtaja. Vastauksenne ei oikeastaan minulle kelvannut, koska ei ole kyse samasta asiasta. Jos unionikomissio koordinoi asiaa ja kutsuu ministerin, kui, se on eri asia kuin se, että hallitus itse ad hoc pohjalta epävirallisesti luo jonkunlaisen koordinointijoukkion, joka sitten vastaa sen tavoitteisiin me puhumme nimenomaan nyt hengissä pysymisestä, jossa siis pikemminkin paikan päällä puhutaan vai hengissä pysymisestä, miten muka päästään sitten tavoitteisiin, miten tätä voidaan arvioida ja koordinoida. Kiitokset. No, niin, olen pahoillani varmaan puhuin nyt vähän asian sivusta. No, minä annoin esimerkin siitä, että ministerit ovat tuossa komiteassa mukana. Yritin niin kuin konkreettisesti puhua tästä koordinointivälineestä, mutta tietänette, että Keski-Afrikan hallitus meidän rahoitustuellamme on luonut tällaisen ryhmän, jonka nimenomaan pitäisi sitten allekirjoittaa kertomukset ja laatia kertomukset valvonnasta. Eli ei kyse ole siitä, että me tässä autamme valvomaan ja koordinoimaan, vaan heidän nimenomaan itse pitäisi nyt toimia itse ja tuemme heitä siitä. No, minä ehkä tässä vähän nyt epämääräisesti sanani asetin. Tulee huippukokoukseen niin, lopullinen tiedonanto, näin lopussa sen jätin tämän siis kollegoilleni ulkosuhdehallinnosta, että hekin, niin mitä voin siis kertoa on seuraavaa, että tämä huippukokous, jos sallitte minun sanovan sen, minä oli tilaisuus, mahdollisuus osallistua niihin kaikkiin, siksi minulla on hiukan kuvaa niistä. Tämä oli huippukokous, jossa oli hyviä tuloksia, mutta tietynlainen siirtymäkauden huippukokous, tämä paradigman muutos, tämä suhteen muutos – ei ole jotakin sellaista, mikä vain tehdään muutamassa sekunnissa. Tässä on käyty todellista keskustelua, mikä on erittäin hyvä asia. Ja tämä osoittaa sen, että me olemme ottamassa toisemme vakavasti. Tämä johtaa välittömästi tuntuviin tuloksiin. Tietyissä, tietokannalla katsottuna ei, eikä kaikissa asioissa, niin kun että tätä kuuluisaa listaa hankkeista, joka oli tarkoitus hyväksyä huippukokouksessa liitteenä julkilausumaan, sitä ei hyväksytty juuri siitä syystä, että kummallakin puolella keskustelun jälkeen tulti siihen tulokseen, että olisi enemmän tehtävää ajatellen sitä, mitä jotkut Afrikan puolella halusivat tehdä lista, jossa summa, joka sitten sidotaan näihin, että meidän puolemme taas sitten niitä, jotka ovat sitä mieltä, että on tiettyjä asioita tehdä, mikä liittyy tähän suuntaan. Ja tämä on jotakin sellaista, mikä on jotakin, mikä voi tehdä työtä työtä, jota saatu vielä päätökseen, mutta josta on kuitenkin sovittu, on, on se, että mahdollisimman pikaisesti meidän täytyy saada puitteet, yhteisymmärrysmuistio tai vastaava meidän rauha- ja turvallisuusyhteistyöstämme. Ja tämä on myöskin asia, jota alussa katsottiin mahdolliseksi asiakirja, asiakirjan muodossa, mutta huippukokouksen keskustelu osoitti, että oli välttämätöntä tehdä työtä enemmän asian parissa, mutta samaan aikaan kummassakin tapauksessa asia, josta puhuttiin, kyllä sen merkitys tunnustettiin. Tämä on siis tällaista monimipuolista muutosten tunnustamista, millä saattoi olla mahdollisuus sellaiseen vaikutus siihen, että syntyi ilmapiiri, joka ei ollut täysin täyden yksimielisyyden ilmapiiri, mutta jos on ilmapiiri, jossa valitsee täysin yksimielisyys, on sellaisessa puhutaan vain paperista, mutta muutos, jossa puhe puhuvat, jossa tapahtuu muutoksia, on hyvä asia. Ja sitten tämä julkilausman siitä kommentoin niin jättäisin kollegoille, mutta sellainen kyllä oli. Ja sitten Toinen asia vielä, joka ei ole mikään salaisuus, on se, että Afrikan puolella oli hiukan koordinointivaikeuksia, kun meidän puolellamme taas meillä oli nämä pääosastot ja esimerkiksi olimme kaikki valmistautuneet toimimaan. Oli, sanoisinko, tällainen mutkikkaampi ympäristö toisella puolella, joten asiakirjoitin hyväksymään hiukan myöhemmin ja se, että tehtiin lisäyksiä ja lähettiläät eivät heidän kanssaan välttämättä ole helppoa toimia, mutta oli tiettyjä vaikeuksia koordinoinnissa, mikä osoittaa sen, että vie enemmän aikaa se, että keskitytään tiettyihin asioihin, esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan ja nuorison kysymykset. Tiettynä hetkenä näytti siltä, että se olisi ollut kiistelty kysymys, mutta se ei kuitenkaan ollut sitä. Kysymys oli vain siitä, että oli välttämätöntä saada hiukan tunnetta mukaan. Kansalaisyhteiskunnan kysymys on aina ollut ongelmallinen kysymys, koska on olemassa eri väittämiä se, että te valitsette sen, mitä haluatte, tai te valitsette sitä, mitä ette halua. Tärkeää on se, että julkilausumassa on nyt tunnustus sille, miten tärkeää on se, mitä on tehty kansalaisyhteiskunnan nuorisokysymyksen paikallisviranomaisten osalta – ja minä tässä mielessä sanoisin, mitä tulee sitten tähän näihin Libyassa palautettaviin äh, dosunanikolaisiin, se on suuri ongelma. Nyt kolmikanta tapaamista, jossa tämä häpeä, jota Libyassa tapahtuu, otettiin esille. Me pyrimme nyt tekemään äh, työtä sellaisen asian osalta, jossa pitäisi mahdollisimman pikaisesti päästä toimiin ja pyrimme myöskin katsomaan, miten voidaan integroida mukaan jokin sellainen, mitä olen aina puolustanut tässä talossa joskus kuitenkin, että se löytyy arvostelu, eli meidän ohjelmamme ovat tärkeitä joita tarjotamme IOM ja kansallisyhteiskunnan kanssa, jotka ottavat tehtäväkseen huoltia niistä, jotka palaavat vapaaehtoisesti tai ei-vapaaehtoisesti Euroopasta tai Libyasta. Jotakin hetken nämä ihmiset kuitenkin saapuvat jonnekin. Jos heistä ei huolehdita, siitä se vaikeuttaa ongelmia. Ja kun he eivät näe, että heillä on mahdollisuuksia, tämän me tiedämme. Tämän on asia, jota pyrimme, jossa pyrimme auttamaan, että saamme jotakin aikaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, että syntyy työpaikkoja, että syntyy PK-yrityksiä, mutta tämä korostaa sitä, miten tärkeää on se työ, mitä me teemme. Meidän täytyy huolehtia heistä, kun he saapuvat takaisin Kysymys ei ole pelkästään siitä, että on vähemmän mahdollisuuksia, kysymys on siitä, että heidän yhteisku- yhteisönsä suhtautuvat heihin vihamielisesti, koska nämä yhteisöt investoivat näihin ihmisiin, jotta he saastaisiin palautetta, ja nyt nämä yhteisöt ovat pettyneitä. Ja tämä on osa ongelmaa, joka meillä on, joka tulee seuraamaan meitä pitkään. Mutta mitä tulee tähän Libyan häpeälliseen tilanteeseen, se on asia, joka näkin herättänyt kaikki, tämä ilmiö sinänsä oli mitenkään oikea, mutta tämä ainakin nopeuttaa sitä, mitä voidaan tehdä tässä asiassa. Niin, seuraava vaihe. Tässä on sitten keskustelu Libiasta. Ja meillä on myöskin täällä YK pakolaisjärjestön edustuslähetys Vincent Kosseteli paikalla. Niin, ehkä sinun, sinun teillä pitää nyt poistua. Vai onko te vielä vaikka vähän tämä, että ulkosuudenhallinto voi esittää kysymyksen? Robert de Berg ulkosuudet hallinto. Olkaa hyvä. Voitteko ehkä kertoa että Afrikan huippukokouksen julkilausumasta? Voitko kertoa meille myös tästä huippukokouksen julkilausumasta? Ehkä annamme teidän puhua ensin ja sitten tämän jälkeen ulkosuudenhallinto. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitokset. Niin, tosiaan, jos ajattelen tuota kehitysyhteistyörahoitusvälinettä ja kehitysrahaston väliarviointia ja tavoitteita, Yhdessä komission ja EASn kanssa tätä toki toteutettiin. Jos to jotain lisättävää vai, niin sanokaa, älkää nyt enää mitään muuta. Tämä keskustelu on käyty jo. Meillä on vielä toinen tärkeä aihe tulossa. Jos teillä on uutta lisättävää, okei, okay, mutta muuten meillä ei ole aikaa tähän enää. Sorry, just to... Niin anteeksi, korostaisin yhtä kohtaa ainoastaan, eli sitä, miten tarpeellista vuoropuhelu on valtuuskuntien ja sitten kumppanivaltioiden kanssa ja myös paikallisten kumppanien kanssa voidaksemme toteuttaa ohjelmoinnin väliarvioinnin ja tätä pitkälti sitten vuoropuhelu tällä, tähän vuoropuhelulla tähdätään itse kehyksenä. Ja sitten kysymyksestänne tuosta huippukokoukseen asiakirjasta. Enpä oikein usko, että voin sanoa sen enempää. Voiko kulkosuhdehallinnosta vastata tähän kysymykseen? Voiko lähettää tämän eteenpäin? Pyytäkää, että saamme tämän tulosasiakirjan. Me olemme perjantaista lähtien pyrkineet löytämään sen, mutta en ole saaneet sitä vielä, joten haluaisimme kyllä sellaisen. Kiitokset kollegat. Mennään sitten eteenpäin. Meillä on kaksi tärkeää aihetta vielä jotka liittyvät samaan aiheeseen. Seuraavaksi kohde kahdeksan. Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen, humanitaarisen välinen ja Euroopan kehitysrahaston täyttöönpano. Tämä on oikeastaan täyttöönpanoraportti, joka valmistelee sitten tätä väliarviointia tehdessä ja myöskin monivuotisia rahoituskehityksiä puitaissa. Täällä on kaksi puhujaa tarjolla Concordista ja Voice-järjestöistä. Ja meillä on myöskin esittelijä Enrique Kerero täällä. Haluatko puhua ennen heitä, vai annako heidän puhua ensin? Ja annetaan sitten sinulle sekin ensimmäisenä puheenvuoro. Meillä on aika vähän aikaa ja muassa prosessin alku. Meillä on myöskin maaloitteen lausunut tästä siitä, kuinka tärkeä tämä kansalaisyhteiskunta on. Ja hyvä, että täällä edustaja Verno Concord-järjestöstä. Ilmeisesti puhutte tästä TCIstä, eli kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä, josta molemmat puhutte, ja sitten Engel Priis Voice-järjestöstä. Kumpa haluaa puhua ensin? Madame Rova Verno, olkaa hyvä. Thank you for Kiitos, kiitos siitä, että sain tulla esittelemään Concordia. Tämä on merkittävä asia siksi, että näin voimme myös sitten tutkailla, ovatko välineet tarpeelli- vastaavatko ne tarvettaan tai tavoitettaan. Ja haluamme myös kertoa teille seuraavien kolmen vuoden kaudesta, millä tavalla siis on tarkoitus jatkaa nopsasti. Toimiikohan tämä nyt eipä näytä. Toimii sittenkin, eli minä meidän ö, ähm, osallistumistamme nyt vähän vetäisin yhteen, miten osallistuimme näihin avainasioiden keskusteluun ja varmaan sitten myös tuohon rakenteelliseen vuoropuheluun puuttuisin ja parlamentin arviointimahdollisuuksiin. Eli me olemme olleet tuossa EKRssä mukana, vaikka, vai vaikka siitä ei kaikkea ole täytäntöön pantu, eli on turha varhaista johtopäätöksiä vielä tehdä. Ja lyhyesti sitten kerron teille näistä keskustelun pääperiaatteista ja voin sitten lyhykäisesti jakaa teille myös sitten pääasiakirjan, mutta muutama pääkohta. Ihan lyhyen ajan olen nyt täällä mukana. Me olemme 28 valtion foorumilla liikkeellä, eli aika suuresta koordinoinnista on kyse. Minä pyrin nyt tekemään parhaani vastatessani teille myös myöhemmin kysymyksiin. Ensiksi kiinnittäisin huomiota DCI ja EDFn tukeen. Eli tilanne on parantunut, eli me olemme saaneet sitoutettua ohjelmia, esimerkiksi SOLA on tässä mukana, eli me tuomme ikään kuin lisäarvoa enemmän, saamme tässä myös monimuotoisemman lähestymistavan myös täytäntöönpanoon ja se on tietysti tärkeä asia. Ja kuten puhuin tuosta kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä, niin CSO on hyvä ohjelma, mutta täytyy katsoa sitten myös temaattisia ohjelmia kansalaisyhteiskunnan kanssa, kun suoraa rahoitusta CSOsta ei välttämättä ole. On siis hyvin merkittävää nähdä tuo täydentävyys. Tässä voidaan katsoa tuota panafrikkalaista ohjelmaa esimerkiksi. Siinä tarvitaan tietysti tukea lisää, koska CSO ei ole siinä ollut mukana. Ja me sitten odottelemme kansallisia indikatiivisia ohjelmia. 60 prosenttia tukea on saatu. Se on tietysti parempi kuin aikaisemmin EKRn näkökulmasta, mutta totta kai me haluaisimme, että saataisiin tällainen kotonuun sopimuksen tyyppinen kumppanuus luotua kansalaisyhteiskunnan kanssa. Ja vielä meidän täytyy kiinnittää huomiota erilaisiin CSOn rahoitustasoihin. Tästä vielä kolme AKT-valtiota esimerkiksi, joissa ei ole olemassa sitten EKRn sisällä omaa CSO-kirjekuorta eikä CSOA-LA-takaan. Eli me haluaisimme sitten nähdä tämän tapahtuvan, varsinkin kun käyn sitten näihin yksityiskohtiin vielä paremmin. Eli tämä näkyi esimerkiksi tuossa Afrikka-Eurooppa-huippukokouksessa, eli Euroopan pitäisi tuoda vähän enemmän lisäarvoa tähän. Ja nyt jos ajattelen sitten Concordia vuodelta 2017, tässä näkyy siis se, miten olemme ottaneet siviili, kansalaisyhteiskunnan järjestöt mukaan paikan päällä. E, ulkosuhdeyksikkö nimenomaan puhui tuosta väliarvioinnista, mutta aika monet meistä ovat järjestäneet tällaista kuulemista kuitenkaan. Se täytyy kiinnittää, siihen täytyy kiinnittää huomiota. Sama koskee tuota mm, yleisafrikkalaista ohjelmaa. Kansalaisjärjestöt eivät päässeet tässä mukaan. Ja sitten tuosta AKTstä siellä oli yksi mukana, mutta ainoastaan siis yksi. Eli laajempaa osallistumista kaivattaisiin ohjelmointiin myös. Ja sitten siirrymme tärkeimpiin elementteihin. Aloitan sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Se on toki mm, näkyvämpää nyt. Se mainitaan useissa ohjelmissa, osassa ohjelmia ainakin, mutta kuinka se saadaan sitten rahoitukseen ja päätöksiin mukaan on hankalaa. Aika pieni talousarvio tässä on kyseessä 6 prosenttia ainoastaan, vain yksi budjettilinja, eli me voisimme tehdä tässä enemmänkin työtä, jos katsomme sitten sitten tuota esitysrahastoa ja kansallisia aloite, aloitteita, niin kaikissa niissä mainitaan tuo sukupuolten välinen tasa-arvo, mutta mitään yksityis, kättä pidempää selitystä, yksityiskohtaisempaa selitystä siitä, miten rahoja käytännössä on tarkoitus käyttää, ei ole mitään täytäntöönpano suuntaviivoja tai mitään päivämääriä siitä, miten, milloin ja missä noita varoja on sitten käytetty. Ja äsken jo mainitsinkin, että tässä on tiedossa noin 50, 50 miljoonaa euroa lisävaroja. Se on tietysti hyvä asia. YK, EU e ja Yhdysvallat tässä ovat mukana. Oikein mukavaa. Me haluaisimme kuitenkin selvyyttä enemmän siitä, miten näitäkin rahoja käytetään sitten sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen. Jos ajattelemme hyvää hallintotapaa, kansanvaltaa, oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia, tässä on valtavasti työtä vielä. Kumppanuusvaltioiden toki täytyy mainita sen ja siihen se on tietysti kansalaisyhteiskunnan järjestöjen harteilla ja tuo huippukokous, joka täällä mainittiin meidän edustajamme siellä oli myös mukana tuota julkilausumaa valmistelemassa, mutta me emme saaneet puheenvuoroa tuossa huippukokouksessa, tämän vain kiinnittäisiin huomiota. Eli on hyvä, että kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat mainittu tuossa loppupäätelmissä, mutta ei kukaan saanut siellä kuitenkaan kansalaisyhteiskunnan puolelta suuta avata. Eli äh, ihmisoikeuksia ja niin poispäin. Se itse asiassa on ainoastaan humanitaarisen kehityksen puolella mainittu, ei välttämättä muualla. Sama koskee sitten Euroopan kehitysrahastoa. Hyvä hallinnointitapa, ihmisoikeudet ja demokratia mainitaan ainoastaan, jos puhutaan nimenomaan hyvän hallinnon ohjelmista. Anteeksi, jatkuvasti rullaan ohjelmani väärään suuntaan. No sitten nuoriso No se on tietysti agendalla merkittävällä paikalla, se on hyvä asia, mutta olisi kiintoisaa sitten nähdä, miten tämä käytännössä tehokkaasti toteutetaan. Kiinnittäisimme ne juuri siihen, että nuoret pitäisi saada tosiaan mukaan tähän kehitysohjelmien ja valvonnan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon, eli miten sitten voidaan valtavirtaistaa tämä nuorisokysymys Tämä on otettu esille usean otteeseen komission kanssa myös. Sitten jos ajattelemme tuota, hum, ihmis, tuota ihmiskehitystä ja yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta, se oli vuonna 2015 mukana, ei tämä on saatu 20 prosenttiin asti mukaan, mutta ei tämä ole ihan selkeää ollenkaan. Jos katsomme kansallisia aloiteohjelmia, niin ei sitä se juurikaan sieltä löydä. Jos katsotaan noita kansallisia ohje- aloitteita, niin siellä ehkä noin 14 prosenttia prosenttia on nimenomaan tuosta yhteiskunnallisesta yhteenkuuluvuudesta ja sama asia sitten koskee tuota muutos puolta. E- eli millä tavalla tätä saataisiin sitten paremmin korjattua, ei ainoastaan niin, että tämä mainit, nämä mainittiin vain 2015 vuonna, vaan myös sitten vuosittain niin tässä sitten puhutaan myös noista eh, vuosituhat tavoitteista, eli meidän täytyy nyt katsoa omean näkövinkkelimme ulkopuolelta. Meillä on olemassa tuo nuo maailmanlaajuiset tavoitteet, ja sitten nyt on kyse kehitysrahastosta, jotka pitäisi saada käytännössä toimimaan. Käytännössä kuitenkin usein nämä ovat vielä varsin pirstaleisia, eh, eli vähän integroidumpaa lähestymistapaa kaivattaisiin. Ja vielä kun kiinnittäisin huomiota eri rahastoihin ja säätiöihin, kutsun niitä erilaisina uusina rahoitusmuotoina, siitä asiat Eli ei pitäisi olla sen enempää eroja alkuperäisten tavoitteiden nähden siihen, mihin nämä varat sitten lopulta käytetään. Ja tietenkin lisäarvo täytyisi pystyä osoittamaan. Me pyrimme todellakin nyt katsomaan näitä kansallisia aloiteohjelmia ja olemme sitten miettineet sitä, miten kehitysyhteistyörahoitusvälinettä ja kehitysrahastoa esimerkiksi on käytetty onko oikein nyt sitten syytä katsoa näitä samoja samoin kriteerein näitä molempia ohjelmia. Eikö olisi parempi myös sitten ex ante arviointiin kiinnittää huomiota totta kai myös ja näitä, ja täytyy vaatia, että eri kestävyys, ihmisoikeus ja ympäristöstandardeja noudatettaisiin. Ja jos ajattelee tuota Addis Abeban toimintasuunnitelmaa, niin me haluamme mennä entistä enemmän yksityisten toimijoiden suuntaan, mutta pitäisikö tässä puhua pelkästään köyhyyden mm, poistamisesta. Pitää kiinnittää huomiota nimenomaan päätavoitteessa, ydintavoitteesta, jona olisi tuo köyhyyden vähentäminen me haluamme siis enemmän sitoutumista heti alkuvaiheessa, suunnitteluvaiheessa, että myös täytäntöönpanovaiheessa me unohda ihmisten varsinaisia käytännön tarpeita. Jos katsomme sitten näitä rahoitu, rahastoja ja säätiöitä, meillä on viisi tällaista rahoitu, rahastoa käsittääkseni olemassa ja uskon, että kun maahanmuuttoasiat ovat tietysti suuri asia. Me haluaisimme herättää tässä muutamia kysymyksiä. Ensiksi nimenomaan se, että kyse ei ole sisäiseen unionipolitiikkaan liittyvistä asioista, vaan pitäisi muistaa juuri köyhyyden vähentäminen ja sitten kehityspolitiikka ensimmäisenä. Meillä on tuo pitkän aikavälin tavoitteet joiden pitäisi luoda lisäarvoa eikä myöskään täyden, tai siis toimia päällekkäin jo olemassa olevien hankkeiden kanssa. Ja lopuksi täytyisi muistaa se, miten vastuu on ollut vähän hakusessa, sama koskee sitten avoimuutta ja näkyvyyttä. Väline on tietysti aika joustava, mutta sitten siitä voi syntyä tällaisia erilaisia prosessiin liittyviä aikatauluongelmia ja sen sellaisia ei tämä nyt sitten ihan nopsasti pähkinänkuoressa tuo väliarvio. Vähän jo se, mitä on tästä hankkeesta opittukin, mutta jos vielä saan pari minuuttia käyttää näistä pääperiaatteista, kun siirrymme seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen. Ne löytyvät sitten tuolla pitkän aikavälin puolesta tuosta asiakirjasta, jonka pikapuoliin tulette saamaan. Jos katsomme pääviestiä, jonka haluaisin tänään teille välittää, eli kun mennään tähän tulevaan yhteistyövälineeseen, ja niin tämä talousarviopuoli on hyvin merkittävä, täytyisi nimenomaan kiinnittää unionin perustamissopimuksiin, kansainvälisiin tavoitteisiin ja niin poispäin. Ja poliittista koherenssia ja johdonmukaisuutta täytyisi myös ö, muista noudattaa. Haluaisimme ottaa huomioon myös sen, ettei tuki saisi tällä tavalla instrumentalisoitua, institutionalisoitua. Näiden välity- kehitysrahastojen pitäisi olla joustavia ja muiden muut välineet sitten toimia toisella tavalla. Me haluamme siis oman nämä välineet tietysti parlamentin arvioinnin ja valvonnan piiriin. Ja me haluaisimme tietysti omaa sisäistä rahoitustamme parantaa vielä, mutta me haluaisimme kuitenkin pitää tämän nykyisen tason voimassa. Ja tietysti odottelemme myös korkeampaa talousarviota myös. Ja sitten näistä vähiten kehittyneistä valtioista, siellä voidaan havaita tosiaan parhaiten kehitystä. Eli niihin pitäisi kiinnittää oikein erityisesti huomiota ainakin rahoituspuolella ja Addis Abeban ehdotuksissa. Ja sitten vielä tuosta kehitysrahastosta. periaatteessa täytyy pitää kiinni edelleenkin ja sama koskee sitten varoja, talousarviovaroja. Ja jos sitten katson näitä muita pääperiaatteita, me haluamme nämä nykyviitearvot, myös nuo ilmastopuolen asiat pitää mukana sukupuolen välisen tasapainon myös tässä mukana parikymmentä prosenttia kansalaisyhteiskunta, kuten mainitsin, pitäisi mainit, tulla mainituksi kaikissa ohjelmissa ja sitten nämä maiden väliset erot tehdään eri kehitystasojen välillä. Ja, ja me haluamme tietysti yhteisohjelmia ohjelmia jäsenvaltioiden kanssa luoda. Ja vielä kiinnitän huomiota tuohon ennakoitavuuteen ja joustavuuteen. Näitä kahta pyrimme tasapainottamaan. Anteeksi nyt tästä. Meillä on vielä mahdollisuuksia myöhemmin keskustella tulevista ohjelmista. Tämä nyt on vain ensimmäinen tapaaminen. Niin, me tulemme vasta alusta keskustelua, palaamme tähän vielä. Älkää huolehtiko. Sitten Inge Priis Voice-järjestöstä, joka on humanitaarisen avun järjestö, joka jakaa eko apua. Thank you very much for the Kiitokset kutsusta tämän, tämän päivän päivälle tämän Voice-järjestön puolesta. Vähän taustaa vielä. Humanitaarisen avun väline perustettiin Lissabonin sopimuksessa. Humanitaarista apua ja niitä operaatioita pitää tehdä kansainvälisen lain mukaisesti, riippumattomasti, neutraalisti ja syrjimättömästi. Eli meitä pyydetään tänään katsomaan kolmea asiaa. Ensinnäkin humanitaarisen avun välineen suorituskykyä ja sitten parannusmahdollisuuksia ja sitten sääntelyä. Aloitetaan ensimmäisestä elementistä ensin. Kuinka humanitaarisen avun välinen, väline on toiminut? Tällaisten suuristen konferenssien aikana, kun katsotaan sitten, että mikä ei toimi ja missä on tarpeita muuttaa ja mitä voidaan kehittää. No tästä aloittaa vaikka. Mikä on hyvä ekossa ja tässä humanitaarisessa avunvälineessä. Ensinnäkin se on kansainvälisen humanitaarisen lain mukainen, sitoutunut siihen ja tarpeisiin suuntautunut. Ja tämä on tietenkin monien jäsenvaltioiden toiminnan suunnalta vähän erilaista, koska ne ovat suuntautuneita tiettyihin aiheisiin. Eli ekolla on todellakin lisäarvonsa näissä kriiseissä ja se pitää ylläpitää. Humanitaarisen avun väline pitää myöskin pitää erillisenä kohtana seuraavassakin rahoitusnäkymissä. Täällä parlamentissa myöskin puhuttu tästä poliittisesta puitteisto, ja meilläkin oli kymmenen vuoden tapahtuma tässä, että humanitaarisen avun kymmenvuotisarviointi. Ja kuten komissio totesi, eurooppalainen konsensus on tavallaan humanitaarisen avun perusta, ei pelkästään byrokraattinen asiakirja, ja meidän pitää tältä pohjalta antaa tuloksia. Ja kuten me Salom totesi, se ei ole pelkästään kapa- kriisiavun väline, vaan meidän pitää katsoa myöskin sen tuloksia ja siihen pantuja varoja. Nämä ovat suuntaviivat, jotka ovat ekossa ja humanitaarisen avun välineissä. EU on resurssien suhteen suurin avunantaja maailmassa, sillä on globaali vaikutus ja todellakin näin myöskin voi vaikuttaa globaalissa tilanteessa, vaikka koulutusasioissa. Meillä on selkeä lisäarvo näissä asioissa. Myöskin kenttäasiantuntijoilla on tärkeä rooli tässä. Siinä me kumppaneina voimme katsoa sitten niiden operatiivisiin ongelmiin ratkaisuja – Eli tässä on todellakin avoin vuoropuhelu kyseessä. Kumppanuus lähestymistapa, joka oli kaikissa asioissa ihan itsestään selvä. Meillä on asiantuntijoita kentällä, mutta myöskin täällä Brysselissä omassa toiminnassamme asiantuntijoita paikan päällä. Tämäkin on tietysti hyödyksi. Ja lopuksi, mutta kaikkein vähäisimpään, mutta humanitaarisen avun väline on joustavampi kuin monet muut välineet. Eli voidaan muut, tilanteen muuttuessa, kriisin muuttuessa reagoida siihen. Mekin olemme pyytäneet aina, että, että voitaisiin ymmärtämään osalta pitää rahoitussäännöksissä poikkeuksia varten voimassa. Ja joustavuus on se asia, jota komissio pyytää parlamentit jatkuvasti. Tässä on myöskin tärkeänä ottaa huomioon, että tarvitaan joustavuutta operaatioista voidaan tavoittaa missä siellä kentällä, että voidaan paremmin suunnata tarpeen kohteen olevat henkilöt. Mutta emme saa muuttaa poliittisesti näitä prioriteetteja kuitenkaan Euroopassa. Mutta on tärkeää, että parlamentti miettii sitä, että joustavuutta mihin ja kenelle, kun työstetään näitä asioita. Totta kai täällä on asioita pitää vielä myöskin parantaa sitten. Olemme huolestuneita siitä, että kiinnitetään voi tietylle alueelle vain tukea, eikä Syyria ja Turkki saa suurimman osan rahoituksesta. Täällä jäsenvaltioiden koromerkittyjä varoja erityisesti Turkille. Taas sitten Afrikka, jossa on tarpeet, että tämä ei ole ihan tasapainossa sen suhteen, jota me ehdottaisimme. Että todellakin alat mietti, alat miettiä sitä, että eikö tosiaan tehtävänsä tällä hetkellä me toteaisimme, että suurempi osa rahoituksesta pitäisi antaa unohdetuille kriiseille. Koska todennäköisesti vähemmän todennäköistä, että jäsenvaltiot antavat näihin kriiseihin varoja, joten on parempi, että eko tukisi niitä. Ja se mitä tulee sitten myöskin monivuotista rahoitusta, jo ennaltaehkäistä kriisitilanteita. Ja Eko on luvannut, luvannut 20 prosenttia monivuotisesta suunnitelmasta tähän. Mutta on vähän vaikea panna täytäntöön tämä. Ehdottaisimme, että jos on todellakin kriisi, niin tehdään kolmenvuotinen suunnittelu tähän rahoituksen osalta – ja sitten sopeutetaan tätä sitten tilanteen mukaan, että jos kriisitilanne muuttuu. Tämän pitäisi onnistua, kun tähän on muitakin, muissakin tilanteissa. Tietenkin tässä katsotaan paljon tehokkuutta ja myöskin lahjoittajien vaatimuksia. Mutta saadaan huomattavia inhimillisiä tarpeita, niin totta kai veromaksajat vaativat taas avoimuutta, ja varmuutta siitä, että verorahat käytetään hyvin, mutta tämän pitäisi kuitenkin olla askaa etusijalla verrattuna siihen, mikä on, että annetaan tehokkaasti apua ihmisille, että voidaan näin reagoida tilanteisiin, koska kyse on ihmisten ihmisarvosta. Ja tästä mä tasapaino on vähän hukassa nyt. Ja mä alankomautun on tässä argumentoinut tämän suuntaisesti. Tietenkin yksinkertaistamalla voidaan teho, tehostaa ja harmonisoida sääntöjä, määräyksiä, kun annetaan tukea humanitaariselle kumppanille. Ja tätä, tähän komissio ja jäsenvaltiot ovat monesti jo sitoutuneet. Ja uudistuneet rahoitusnäkymät kyllä antavat mahdollisuuden tähän sitten. Ja viimeinen asia, johon haluaisin katsoa, on se, että pitäisikö asetusta ehkä muuttaa. Humanitaarinen asetus on vuodelta 1996 ja se on yksi vanhimpia voimassa olevia asetuksia. Mutta ainoa syy me muuttaa, se olisi, että onko se, te, pyykö se toimia vielä? Kyllä se edelleenkin sallii meidän muuttaa tilanne, tilanteen mukaan toimia. Eli kansalaisjärjestöt ovat kyllä täällä kansainvälisessä eh, humanitaarisessa konferenssissa myöskin kiinnitä paljon huomiota tähän ja myöskin Ekon seuraavassa vaiheessa ähm, tähän on puututtu, joten me tuemme myöskin parlamentin tukea siitä, nämä sitoumukset pannaan täytäntöön unionin säännöstön haittaamatta. Eli me kyllä toivomme tukea ne kolmeen asiaan liittyen. Erityinen oma humanitaarisen avun väline pidetään seuraavassakin budjetissa. Tämä pitäisi olla EUn tavoitteiden mukaista. Ja sitten kun rahoitusasetuksesta suunnitellaan seuraavaksi, niin tämä poikkeukset humanitaarisen avulla pidetään voimassa. Ja sitten seuraavassa puitesopimuksissa, kumppanuussopimuksissa, että humanitaarisen avun vaatimukset ovat sielläkin myöskin esillä. Kiitoksia. Riki Guerrero ottaa puheenjohtajan nuijan kohta, ja edustaja Schaffhauser saa puhua. Mutta nopeasti, koska meillä on kohta tulossa Libiasta kertovat puhujat. Mutta palaammekin tähän vielä asiaan vielä sitten Eriken lausunnolla ja kuulemme myöskin kansalaisjärjestöjen kantoja tähän. Enrik. Yes, Kiitos. Haluaisin sanoa, että meidän pitäisi pitää mielessämme kolme asiaa yleisesti ottaen. Ensimmäinen on se, että kuten täällä on tuettu, koettu esityslistalla, tämä keskustelu tapahtuu ilman asiakirjaa siksi, että vasta jokin aika sitten kehitysvaliokunta päätti laatia mietinnön, joka koskee näiden kolmen välineen täytäntöönpanoa. Ja edelleenkin on kulunut vain vähän aikaa siitä, kun minut nimitettiin esittelijäksi näiden, tämän mietinnön laat, osalta. Ja toinen asia on se, minkä herra Monservitsi sanoi siinä mielessä, että toukokuussa ensi vuonna komissio tulee esittämään ehdotuksensa uudeksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi ja sen puitteissa eri välineiden osalta myös tekemään esitykset, joten se, mitä komissio esittää, vie melko pitkän ajan, eli se, että kehitysvaliokunta voisi ottaa kantaa näihin esityksiin, komissio tekee parhaimmassakin tapauksessa monitusrahoituksen kehyksynen tapahtuisi, kuten herra Visi totesi, samanaikaisesti kuin yhdistynyt kunniskunta poistuu EU-sta, joka tapahtuu vuonna 2019, ja on todennäköistä, että todennäköisesti monivuotisen rahoituskehyksen lopullinen hyväksyminen tapahtuu uudessa parlamentissa. Ja tästä, tässä mielessä meidän ottaa huomioon se, että tulee viemään pitemmän aikaa pohtia asiaa ja ottaa kantaa asioita, jotka koskevat tulevaisuutta. Kolmas asia, jonka haluaisin vielä ottaa esille, kolmas viite on se, että tämä on mietintö, jonka, kuten se nimi viittaa, mietintö, joka koskee toimeenpanoa täytäntöönpanoa, eli miten käytännössä toteutetaan tavoitteita, prioriteetteja, ehdotuksia, ajatuksia, jotka ovat näissä eri välineissä, jotka niihin on otettu mukaan silloin, kun ne hyväksyttiin. Ja parlamentin normien mukaan tällainen arvio, jonka kehitysvaliokunta tekee, sen täytyy tapahtua aloite mietinnön puitteissa ja ajatellen aiempaa, haluaisin sanoa, että käytännössä katsoen kaikki mietinnöt, jotka ovat koskeneet täytäntöpanoja, joita tähän mennessä on tehty, on tehty lainsäädäntöesityksistä ja siitä on, on katsottu sitä, miten tämä lainsäädäntö on pantu toimineen jäsenvaltioissa ja miten se on toiminut jäsenvaltioissa. Siis kysymys on sellaisista lainsäädännöstä, joka on hyväksytty unionin puitteissa, joten se, mitä tapahtuu vuonna 2000, 9-2014. Silloin hyväksyttiin 23 täytäntöönpanoa koskevaa mietintöä. Kaikki ne koskivat lainsäädäntöä ja yhdessäkään niistä ei ollut kysymys kehitysvalikunnasta eikä ulkosu- ulkoasioista vastaavasta valikunnasta. Tämä on siis ensimmäinen kerta, kun me ryhdymme tämän tyyppiseen työhön. Tästä syystä ensimmäinen asia on se, että Arviointi on se, että me joudumme tekemään sen todisteiden pohjalta, sellaisten faktojen pohjalta, tietojen pohjalta, väli, sellaisten elementtien pohjalta, jotka pystyvät, auttavat meitä näkemään sen, miten me täytämme ne tavoitteet, jotka ovat mukana esiteissä, mit, mit, mitä ovat ne indikaattorit, joita on hyväksytty silloin, kun nämä ohjelmat hyväksyttiin ja nämä välineet hyväksyttiin, ja näiden pohjalta arvioimaan tätä suorituksen tasoa. Tämä voi sen täytyy johtaa kolmenkantaisen arvioon. Ensinnäkin siihen, että miten tämä on toiminut, mitä ovat olleet sen hyvät puolet, mitä ovat olleet sen heikot puolet, ja mitä oppia me voimme vetää tästä arviosta, miten voimme tehdä ehdotuksia, jotka koskevat tulevaisuutta, ja miten voidaan huolehtia siitä, että tulevaisuudessa tätä, näitä opittuja otetaan huomioon silloin, kun asetetaan perustavanlaatuisia tavoitteita. Tässä valiokunnassa meillä on se tilanne, että haluaisin ilmoittaa kaikille varjoesittelijöille tällä valiokunnassa, missä puitteissa ajallisesti me liikumme. Me voisimme hyväksyä päätöksen siitä, että teemme mietinnön sen jälkeen, kun komissio on esittänyt oman ehdotuksensa ensi toukokuussa. Se ei olisi ollut hyvä päätös siksi, että mietinnössämme meidän täytyy tehdä havaintoja, jotka liittyvät eh, komission, eh, ennen komission ehdotusta vuoden toukokuussa. tämä on myöskään siinä mielessä, että ulkohall- ulkovaliokunta, oikeusvaliokunta samasta syystä tulee kehittelemään aloitemietintöä ja olisi täysin absurdia, että he tekisivät sen ennen kuin me komissio on esittänyt oman ehdotuksensa ja me vasta sen jälkeen. Joten me oletamme, että meidän täytyy todellakin tehdä tämä mietintömme ennen toukokuuta. Tämä merkitsee sitä, että valiokunnan täytyy hyväksyä kantansa huhtikuussa. Ja sitten, jos joskus eh, tammikuun lopulla täytyisi olla sellainen asiakirja, joka on valmiina, joka voidaan sitten eh, kääntää eri kielille. Ja tässä mielessä olen pyytänyt eh, Euroopan parlamentin tutkimuskeskukselta, että se asettaisi meidän käyttöömme arvioita, joita on jo tehty ja joihin myöskin Damon Servisi viittasi. Ja olen esittänyt erityispyynnön, jonka olen osoittanut joka koskee tätä humanitaarista välinettä, josta on olemassa komission arvio. Mutta meidän täytyy ottaa myöskin huomioon sellaiset välineet eh, ja kannatot, jotka jo Concord ja Voice ovat tehneet. Joten yhteenvedettynä meidän täytyy tehdä arvio siitä, miten nämä kolme välinettä ovat toimineet – ja mistä lähtien ne ovat tuoneet lisäarvoa Euroopan unionille, mistä määrin poliittinen yhteistyö on ollut vaikuttavaa, tehokasta, kestävää, mistä lähtien yhteis, humanitaarinen apu on, on ollut oikeassa suhteessa näihin välineisiin, mitä ovat olleet vaikutukset, joita näillä välineillä on ollut kriiseihin, joita on ollut, ja tältä arviolta tämä arvio, jonka me tekemään, tässä nyt oli täysin teidän hallittavissani, ei tämä asia ole pelkästään minun hallinnassani, näiden yleisten eh, kantojen ohdalta katsoisin, että olisi hyvä, että eh, nämä eh, olisi tärkeää, että komissio ottaisi ne huomioon ennen kuin se tekee oman esityksensä seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä. On lukuisia mahdollisuuksia keskustella näistä yleisistä ajatuksista, joten kysymys siitä, että täytyy toistaa siitä, mikä meitä yhdistää tässä asiassa. Lopuksi vielä toistaisin, että meitä, meitä, meihin kohdistunut paine, joka liittyy kalenteriin, joka liittyy siihen, että meidän pitäisi saada valmiiksi mietintö ennen toukokuuta, mutta se ei suinkaan merkitse sitä, etteikö kehitysvalikunta voisi ottaa kantaa asioihin myöskin toukokuun jälkeen, eli sen kun Kuten sanottu, neuvottelut tulevat varmastikin kestävän monivuotista var- vuoden. Ja varmastikin on mahdollisuuksia ottaa kantaan, niin joten voimme pyrkiä ottamaan siihen, että myöskin meidän kaikkien kantamme sisällytetään. Ja, ja meidän yleiset linjammehan, perustuvalliset linjammehan, meidän puolustuslinjamme, joka on olennainen, mitä tulee nimenomaan yhteistyöhön ja humanitaariseen politiikkaan, tämän strategian puitteissa, joka komissio on hyväksynyt Euroopan unionin kokonaisuudessaan hyväksynyt eh, tulevaksi seitsemäksi vuodeksi. Kiitos. Kiitoksia Enrique. Meillä on vielä mahdollisuus katsoa tulevia ohjelmia, kun ne ovat sitten tulossa. Ainakin siinä vaiheessa voimme sitten vaikuttaa tähän. Edustaja Schaffhauserin täällä kysymys. Ja kun me haluamme vielä keskustella Libyasta, kun meillä on vieraskin tulossa. Niin herra Schaffhausen, onko teillä nyt kiireellinen kysymys tähän vielä? Meillä on vielä toinen keskustelu tulossa. Niin nopeasti siihen, mitä äsken kuulin. Pidän kyllä kansalaisjärjestöistä kovasti, mutta esitän kysymyksen kuitenkin. Niin uskon, että Euroopan kehitysyhteistyörahoitusväline tietysti kuuluu teidän kartallenne, mutta minä ja minullakin on kokemusta 25 vuotta ja mietin sitten varojen jäljitettävyyttä. Se on tietysti tärkeää, mutta entä sitten sukupuolten välinen tasa-arvo? Miten sitä voidaan jäljittää? Miten avoimesti toimia tässä kysymyksessä? Ei auta tämä jäljitettävyys, jos ei sille ole selviä todisteita. Minä olen nähnyt aika paljon valtioita, joissa oli oikeuksia, sitten oli lähdetty aika paljon oikeuksia ilman minkälaista valtiota. E, e, ei, tämä on nyt aika lailla hämmästyttävää. Minä olen keskustellut esimerkiksi Keski-Afrikassa armeijan edustajien kanssa, kenraalien kanssa myöskin. Siellä nyt näytti siltä, että siellä oli puolet sotilaita, puolet tavallisia kansalaisia aseetta. Eh, tässä eh, itse asiassa oli kyse niinkin sotarikollisista, jotka olivat meidän turvallisuuttamme takaamassa e- ikään kuin. Ja sitten oli siellä puolet, joilla oli jonkunlaiset kiväärit ja eh, radiopuhelimet ja niin poispäin, ja loput sitten jätettiin noin vain. Eli jos ei ole valtiota olemassa, niin ei sieltä mitään kehitystäkään voi odottaa, eikä mitään oikeutta, jos ei ole jonkunlaista järkevää hallitusta. Eli Keski-Afrikkaakin on monta kertaa aikaisemmin kutsuttu jonkunlaiseksi haamuvaltioksi. Eli valtio on perustavanlaatuinen asia Afrikassa, jotta Afrikkaa voidaan jälleen rakentaa. Niin te varmaan voi tätäkseen vain ilman mitään sanoa enempää kommentoimatta sitä. Täällä on Ekon ja Defcon kommentit vielä jäljellä. Pääosastot siis. Jos teillä on lisättää vielä, meillä on kyllä mietin tulossa pari kuukauden kuluttua. Että vain kommentoikaa sitä, mitä kuulitte täällä. Minuutti maksimi Herra Cordero, Tefko, olkaa hyvä. Thank you, Chair. It's uh, very, very briefly because... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, vain lyhyesti. Ei on mitään lisättävää tähän tässä vaiheessa. Vaan kyllä oli mielenkiintoista se, mitä pääjohtajani totesikin jo täällä, että mikä vaikutus tulevan ohjelman täyttöönpanolla on. On mielenkiintoista kuulla myöskin monien muidenkin järjestöjen kommentit tässä kuulemistilaisuudessa parlamentissa, kun keskustelemme välineestä silloin. Raportti on tullut tulostaan vuoden lopulla. Ja siinä on myöskin TSI ja EKR mukana. Ja siinä on myöskin komission kannat näihin. Kiitoksia, tämä auttaisi vankin sitä mietinnön tekemisessä. Sitten edustaja herra Kim Eli. Kiitokset lyhykäisesti humanitaarisen avun puolelta. Eli jos nyt Guerrero Salomia kuuntelin ja myös edustajia, niin jos haluatte todisteita näihin korttekertomuksiin, niin tällainen kaiken kattava humanitaarisen avun arvio on, sen on riippumattomat arvioijat toteuttaneet ja tämän pitäisi olla tammikuun lopussa saatavilla. Me todella odottelemme tätä. Varmasti se sitten voitaisiin ottaa kertomukseenne mukaan. Odottelemme vuoropuhelua myös teidän kanssanne tulevien kuukausien aikana Kiitän. Kiitokset tästä lyhyestä kommentista. Charles, en tiedä, onko se mitään kysymyksiä. Voiko sinä halua vasta vaan kiittää puhujia? Jatkamme vuoropuhelua seuraavat 18 kuukautta tämän parlamentin toimikauden loppuun. Olet tänään tervetulleet tänne. Kiitokset kollegat. Näin voimme päättää kohdan kahdeksan käsittelyn. Kiitokset teille. Okay, colleagues, we're going to move now. No niin, hyvät kollegat, mennään sitten kohtaan yhdeksän. Hyvin tärkeä aihe. Humanitaariset olosuhteet Libyassa. Tästä puhuttiin paljon Abidjanissa, Afrikan huippukokouksessa. Te, jotka olette paikan päällä, muistatte varmaan tämän. Ja herra Kostel, joka on YK pakolaisjärjestön erityislähettiläs keskisen välimeren reittiä käsittelevästä osastosta. Ja Tapasitte hänet jo silloin, kun puhut, puhuttiin myöskin sitä henkilöstä, on siirretty Libyasta äh, takaisin Norsulannikolle, ja heillä oli aika kauheita tarinoita siellä kerrottavanaan, joten olemme erittäin tyytyväisiä, että voit tulla tänään keskustelemaan meidän kanssamme tästä aiheesta, ja valiokunta on myöskin kiinnostunut tästä asiasta, koska CNN ja muut ovat esittäneet, että ihmisoikeusloukkaus raporttejaan. Ja on mielenkiintoista kuulla, mitä Libyassa tapahtuu tällä hetkellä. Varsinkin kuulimme tämän julkilausuman, että EUn ja jäsenvaltioiden toiminta ei ole millään tapaa vähentänyt väärinkäyttöä maahanmuuttajien osalta, joten on erittäin tyytyväisiä, että te olette päässeet tänään paikan päälle ja odotamme innolla teidän kommentteina. Herra Kostel, olkaa hyvä. Kiitokset ja hyvää iltapäivää kaikille. En nyt tässä lyhyessä ajassa pysty käsittelemään Libyan kokonaistilannetta humanitaarisesta näkökulmasta. Kiitän joka tapauksessa kutsusta Kiitokset tuesta, jota tarjoatte humanitaariselle järjestöille ja komissiolle. Kiitokset myös Libyassa on sekä maahanmuuttajia että pakolaisia. Meidän kannattaa muistaa se, että usein me ajattelemme, että kuka tahansa Libyaan päätyy, haluaa Euroopan. Tilastollisesti 64 prosenttia, siis 64 prosenttia henkilöistä, jotka saapuvat Libyaan, ovat päässeet loppu päämääränsä. Libya on aina kiinnostanut monia ihmisiä, työtä etsitty sieltä ja kuinka monta ulkomaalaista Libyassa on turha sitä tiedetä, tietää 700 000. Afrikan unioni sanoo, jotkut sanovat miljoona, IOM puhuu 300 000 rekisteröidystä. Jos ajatellaan pakolaisia, niin sitten 43 tuhatta pakolaista, pääosin Syyriasta, Irakista, Palestiinasta ja joistakin Itä-Afrikasta, Somaliasta, Eritreasta ja muutama sudanilainen ja etiopialainen joukossa. On tärkeää muistaa, että Libya ei ole koskaan tuota, viisi, vuoden 1951 pakolaissopimusta hyväksynyt 69 sopimuksen kylläkin, mutta se on sitä mieltä, että sitä ei voi täytäntöön panna. Ei se siis hyväksy siinä esitettyjä velvollisuuksia. Nykyisellään olemme vaikeissa tilanteissa. Kannattaa muistaa, että Libya itse kärsii myös omasta konfilmista. Puoli miljoonaa libyalaista itse on pois kotiseudultaan konfliktin takia ja heitä täytyy myös sitten tukea niissä, niillä paikakunnilla, joilla he ovat, jotta he voisivat palata takaisin konfliktia edeltänyttä aikaa kotipaikkaansa. Ja jos ajatellen sitten ihmisiä, jotka elävät näiden keskusten ulkopuolella, vähintään 2000 ihmistä on noissa 30 keskuksessa, joita kansallinen hallinto löyhästi valvoo. On myös muita pidätyskeskuksia, jotka ovat täysin sitten näiden varsinaisten keskusten ulkopuolelta erilaiset miliisijärjestöt, erilaiset sissijärjestöt sitten näitä, näitä hallinnoivat ja erilaisia ihmiskauppajärjestöjä täällä on mukana. Ja näitä on siis kaikkialla Libyassa, kukaan ei kunnolla tiedä missä. Haluaisin muistuttaa teitä myös siitä, että ihmiset, jotka päätyvät Libyaan ja sitten hankkiutuvat Euroopan, niin ajatellaan, että kaikki heistä olisivat taloudellisia pakolaisia. 74 prosenttia. 74 prosenttia Itä-Afrikasta saapuvista, Libyaan tulevista ja Eurooppaan pyrkivistä ihmisistä saa Euroopassa jonkunlaista turvaa, mutta kun puhutaan Länsi-Afrikan reiteistä, jotka päätyvät Libyaan, niin 24 prosenttia on kyseessä. Eli kuka, kaikki eivät ole siis taloudellisia pakolaisia. Jotkut pakenevat todellakin ihmisoikeusloukkauksia ja sotaa omassa maassaan. Hyvin vaikeissa olosuhteissa teemme työtä Libyassa komissio ottaa myös on, on ikään kuin eh, syyttänyt meitä tuesta, jota tarjoamme kansalliselle hallinnolle. Tältä on, eh, tässä ei ole muuta mahdollisuuksia, mutta koska on tärkeää meidän tehdä parhaamme Eh, hengen pelastamiseksi. Me, meillä on vaikka kuinka paljon ristiriitoja edessämme, kun menemme noihin pidätyskeskuksiin Libyassa. Ja sie, on, menee sinne henkivartioidensa kanssa, siellä on erilaisia Libyan viranomaisia, ei voi oikeastaan luottaa näihin, eikä myöskään pysty puhumaan näiden ihmisten kanssa. On erittäin vaikea siellä toimia. Jos esittää jonkun kysymyksen, niin sitten ihminen pelästyy kysymyksestä eikä sitten tiedä, että saako, ja tämä saattaa, henkilö saattaa paeta eikä tiedä, päätyykö hän koskaan takaisin tänne enää. Ja jotkut sitten puolestaan sanovat, että tulkaa tänne takaisin tänne pidätyskeskuksiin, koska olette todistajia, kärsimyksemme todistajia. Tämä on erittäin vaikea tilanne. Libya ei ole ainoa paikka, jossa me operoimme hyvin, hyvin kriittisissä olosuhteissa ja hyvin vaikeissa eettisissä olosuhteissa. Me kuitenkin olemme päässeet pikkuisen eteenpäin kansallisen hallinnon kanssa. Erilaisia keskuksia Tripolissa on pystytty uudelleen auttaa, avaamaan ja on saatu ihmisiä näihin, jotka on pidätyskeskuksista vapautettu ja on pystytty sitten tiettyjen kansalaisjärjestöjen kanssa tarjoamaan heille perustoimeentuloon ja Niger on eniten hyväksynyt pakolaisia Libyasta, ei siis libyalaisia, vaan pakolaisia, jotka ovat Libyassa. Ensimmäinen pieni ryhmä kolme viikkoa sitten on kuljetettu Nigeriin 12. ja 19. joulukuuta. Seuraavat kuljetukset ovat tiedossa, mutta tämä on erittäin vaikeaa, koska aina täytyy neuvotella näiden eh, henkilöiden kanssa, jotta saa ihmiset pois noista vankilaolosuhteista ja myös Libyasta. Ja jos ajattelee tuota Abidjanin yhteenvetoa, niin me pyrimme eh, näitä tätä Libyasta eh, muualle kuljettamista vähän nopeuttamaan, mutta meillä on tietyt rajat. Me voimme tehdä työtä ainoastaan seitsemän kansalaisen kanssa, irakilaisten, syyrialaisten, palestiinalaisten, somalien eritrealaisten ja etiopialaisten ja sudanilaisten, jos he ovat Darfurin alueelta, kaikki muut, vaikkapa Keski-Afrikan tasavallasta peräisin olevat tai sitten Malin hankalilta alueelta tai sitten Boko Haramia pakenevat Niger, Nigeriasta, niin nämä ihmiset ovat meidän saavuttamattomissamme. Eli me emme voi tehdä työtä näiden eteen. Me pyrimme sitten identifioimaan, tunnistamaan nämä henkilöt. Emme me missään tapauksessa halua myöskään näitä kaikkia ihmisiä päättää, lähettää takaisin kotimaahansa, jossa he saattavat sitten ajautua eh, ihmisoikeusloukkauksiin tai järkyttäviin olosuhteisiin. Eli me pyrimme kiinnittämään huomiota, ne, eh, huomiota että tämä ihmisten palauttaminen ei tapahdu. Tapahtuu ainoastaan siinä tapauksessa, että ähm, e, e, e, että se on turvallista ja me pyydämme, että jäsenvaltiota koko kansainvälinen yhteisö nimenomaan osoittaisi solidaarisuutta, koska Nigeriin palauttaminen toimii ainoastaan, jos Nigerin kanssa jonkunlaista solidaarisuutta on olemassa, jos ihmiset eivät pysty sinne jäämään niin mitä sitten? Me olemme luvanneet Nigeriin, että me sitten suurimman osan näistä ihmisistä, jotka palautamme Nigeriin, myös autamme jaloilleen. Me olemme Italian suunnassa saaneet vähän tällaista rahoituksellista tukea mm, ja me toivomme, että Nigeriin saataisiin vähän parempaa tukea ja myötä solidaarisuutta, jos tämä järjestelmä todella voisi toimia. Tämä järjestelmä toimii kahdella tasolla ikään kuin, mutta vaikeuksia on kun ajatellaan ongelmia, joita on tuolla merellä ja sitten nämä Libyan rannikolla liikkuvat erilaiset veneet ja laivat. Me pystymme auttamaan heitä päätä kansainvälisen pakalaisjärjestön kanssa. Ei minkäänlaista rekisteröintiä ole, minkäänlaista tunnistamista tässä vaiheessa, eli on erittäin vaikea seurata, mikä tilanne on yksittäisissä tapauksissa kun nämä saadaan veneistä muutama tunti lähdön jälkeen pelastettua. Jotkut sitten palaavat äh, itse asiassa äh, ja menevät sit, ja päätyvät sitten Italian äh, rannikolle. Jos ajattelen vaikkapa viimeisintä pääsihteerin raporttia tuolla turvallisuusneuvostossa, sitä, että tässä myös Italian puolelta tehdään yhteistyötä ihmiskauppiaiden kanssa. Eli paljon enemmän olisi nyt tehtävänä. unionin, Euroopan unioni ja Afrikan unioni ja niin poispäin haluavat tukea ja päästä syvälle, mitä tuolla Ilpiön pidätyskeskuksissa tapahtuu, mutta ei tässä nyt itseäänkään kannata huijata. Mehän tiedämme, että näihin tulee jatkuvasti uutta väkeä. Me olemme aivan varmoja näistä tavoitteista. Me olemme nähneet tietysti CNN-dokumentin ja muitakin dokumentteja, joita eri eurooppalaiset televisiot ovat tehneet siitä, miten näitä pakuolaisia ja maahanmuuttajia Libyassa käytetään hyväksi ja kohdellaan väkivaltaisesti. Ei tämä ei kuitenkaan ole mikään uusi asia, koska me olemme kuulleet tämän jo heti, kun Gaddafin hallinto kaatui, kun väki lähti Egyptin rajalle. Näin tapahtui silloinkin. Eli ei tässä ole siis valitettavasti yhtään mitään uutta nyt kuultu. Me miten me voimme sitten toimia noilla alueilla, joihin meillä ei ole edes pääsyä, ei ole paljonkaan toivoa, mutta Toivomme, että kansainvälinen järjestelmä tukisi Libyaa tässä uudelleenrakentamisessa ja oikeusvaltioperiaate saataisiin toimimaan taas tuossa valtiossa, koska ilman sitä ihmiskauppiaat voivat siellä reippaasti toimia, osan tunnemmekin heistä ja näin he sitten, tämä ihmiskauppa jatkuu loputtomiin tulevaisuudessa. Nyt varmaan päätän tähän ja odottelen kysymyksiä. Ennen kuin avaan puheenvuorokierroksen. Voisitko kertoa, että, että IMON ja UNHCRn työnjako siellä kentällä, kuka tekee mitäkin, voitko tarkentaa tätä? Ja sitten Nigeriin siirrettävät henkilöt, tarkoittaako sitä, että, että eurooppalaisten maiden pitäisi ottaa näiden pakolaiskeskusten ihmiset sitten? On, on, hyväksyttiinkö tällainen asia Abidjanissa – ja tämän jälkeen avataan keskustelukierros. New to repatriate to their country. Niin, Imo, ja palauttaa vapaaehtoiselta pohjalta kotivaltioonsa kansalaisia. Tämä on ollut käynnissä jo reilun vuoden. Abidjanissa puhuttiin siitä, että tähän prosessiin pitäisi saada lisää tukea että niin, että ne henkilöt, jotka haluavat kotimaahansa palata, voivat palata turvallisesti ja ihmisarvoisesti mitä pikimmin. Ja vielä ehkä tuo CNNn dokumentti on joidenkin afrikkalaisten valtioidenkin omaa tuntoa kolkutellut, kun ei ole halunnut auttaa omia kansalaisiaan Libyassa. Eli ehkä tämä on oikea askel. Ja UNHCR pitää kiinnittää huomiota siis pakolaisiin, eli niihin, jotka on todettu pakolaisiksi tai mahdollisiksi pakolaisiksi. Libyan viranomaiset, nykyhallinto ei ole suoraan siirtämässä näitä ihmisiä, koska luulee, että tästä sitten syntyisi oikopäätä joku vetotekijä, eli Nigeristä on kyse. Eli ensiksi sitten Nigeriin ja sitten siitä EU-valtioihin tai sitten muihin valtioihin, kuten Kanadaan tai Yhdysvaltoihin tai niin poispäin, jälleen siirrettäisiin, sijoitettaisiin näitä ihmisiä Nigeristä. Eli tämä on nyt tuo työjärjestys. Eli öö, sitten ongelmatilanne on juuri ne ihmiset, jotka ovat UNHCRn ulkopuolella. Esimerkiksi malilaiset, ei heistä kaikki pysty palamaan Maliin, sama koskee Nigeria. Nigeriaa, ja me emme halua ajautua tällaiseen palautuskoneistoon arvioimatta sitä, mistä ihmiset ovat tulleet, miksi he lähtivät maastaan. Meillä täytyy olla vaihtoehtoisia ratkaisuja riippuen siitä, miksi ihmiset ovat alkuperämaastaan lähteneet. Okay, thank, thank you very much. Kiitoksia. Täällä on useampi puheenvuoropyyntö. Nyt kun täällä tässä väliarvioinnissa mukana, jotka ovat täällä Aloittaa ainakin Enrique Guerrerosta, koska hän on meidän humanitaarisen avun esitteli ja sitten pitkä lista muita. Kiitos aivan lyhyesti, koska on monia kollegoja, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Ja myös siksi, että se, mitä minä haluaisin kysyä, siihen on jo vastattu tässä alkupuheenvuorossa. Haluaisin korostaa sitä, että kun Euroopan unionissa ryhdyt pyritään etsimään ratkaisuja kriisiin, humanitaarisiin kriiseihin. Tavallisesti meillä on huomattavasti selkeämpi käsitys sitä, mitä pitää tehdä, mutta tämä on saman aikaan humanitaarinen kriisi ja, ja joissakin Euroopan unionin jäsenvastu nähdään, tämä nähdään Euroopan unionin ongelmana. Tämä on siis Libian tilanne. Tässä Euroopan unionin tilan unionin kanta ei yleensä ole näin avoinkätinen ja lisäapua niin on tavallisesti vähemmän ongelmia ratkaisemia. Haluaisinkin kysyä, mitä todellisuudessa on tapahtunut esitykselle, joka lähti liikkeelle Abidjanista, että jos jotkin maat, esimerkiksi Ranska, pyyskisivät käyttämään mahdollisuuksia lentokuljetuksiin, joissa pyrittäisiin kuljettamaan noin 3000 ihmistä, jotka oli, jos te katsottu, että ovat tavalla orjia Libyassa, tai on myöskin katsottu, että olisikin tapa auttaa pakolaisten lapsia, että olisi jonkinlaista koulutusta järjestettävissä heille jossakin paikassa. Um, thank you. We'll take a series of questions. Kiitoksia, että useampi kysymys saman tien. Barbara Spinelli seuraavaksi. Grazie, Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin todeta, että olen nyt samaa mieltä siitä, mitä täällä todettiin jo herra Kostelin taholta. Erityisesti mitä tulee tähän videoon, jota CNN on äh, levittänyt. Ei tässä mitään uutta ole sinänsä. Oikeastaan meillä on, meillä on myöskin UNHCRn viimevuotinen raportti, jossa puhuttiin siitä, että Libya ei ole turvallinen maa. Ja huhtikuussa tänä vuonna oli myöskin sitten eh, raportti siitä, että ihmisiä myydään siellä orjina. Eli tällä hetkellä siis ei Libya voi pitää turvallisena maana. Ja toinen kysymys on tämä Abidjanin tapahtumat. Haluaisin tietää, mikä tämä hätäoperaatio oikein on, jonka presidentti Macron esitti että saisi sotilaallisia ja poliisivoimia mukana operaatiossa. Te puhuitte näistä leireistä, jotka ovat täysin kaiken kontrollin ulkopuolella, eikä niitä voi jäljittää siellä. Ja sitten haluaisin kuulla palauttamista tai maahan, maasta siirroista. Mitä menettelytapoja, mitä takuita tässä on olemassa presidentti Macron sanoi lehdistötilaisuudessa Bichonissa, että palauttamiset ovat vapaaehtoisia. Ja aikaisemmin sitten Burkina Faso puhui palauttamisesta ilman, että määriteltiin se, että se olivat, olisivat vapaaehtoisia. Eli tässä on huomattava epätarkkuus nyt tässä asiassa näistä palauttamisista, joten haluaisin kuulla teidän kantanne tähän liittyen. Kiitoksia. Thank you. Well, Judith Sargentini was there. She met... Sargentini oli myös paikan päällä. Voit kertoa myöskin näistä. Uh, chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos eh, herra Kostelille. Voimmeko palata tähän sopimukseen YK, EU ja Afrikan unionin välillä, jossa myöskin IOM on tärkeä rooli, joka liittyy ihmisten palauttamiseen alkuperämaahan. Te puhuitte tästä, mutta haluaisin saada hiukan selkeyttä, enemmän selkeyttä siihen, miten näiden ihmisten tapaukset käydään lävitse, koska nyt kiertää lukuja, että ennen joulua yli 15 000 ihmistä täytyy palauttaa Libyasta. Ja ajatus tässä sopimuksessa oli, niin kuin minä ymmärsin, että kun Afrikan unioni on osa sitä, on helpompi saada yhteys suurlähetystöihin ja saada tietoa näiden maiden omista kansalaisista, mutta yhteys suurlähetystöihin kansalaisista saattavista tiedoista äh, tietoon sotaan vaarallista silloin, kun on kysymys pakolaisista. Onko nyt IOM ja Terveellä ja IOMlle jokin sopimus siitä, että ennen kuin ihmiset palautetaan, eikä tarvitse välttämättä nyt syyrialaisia, palestinalaisia, irakilaisia, vaan kaikkia muita, jotka ovat et, sotalahan eteläpuolisesta Afrikasta, sudanilaisten ja etiopialaisten ja ertialaisten lisäksi, että, että olisi jokin sisäinen tarkastus, että mikä koskisi sitä, että katsoin, mikä on tilanne poliisten pakolaisen osalta, haluaisin siis tästä tietoa. Sitten te puhutte keskuksista, jotka eivät ole valtion hallinnassa. Ja kun me kävimme Tunis, Tunisissa tämän talon kansallisvauksen valiokunnan kanssa, siellä siinä vaiheessa oli arvioita, että 7000 ihmistä olisi eri pidätyskeskuksissa – ja että ei tehty mitään eroa valtion ja ei-valtiollisista keskuksista. Onko teillä jotakin arvioita tästä ja onko mitään mahdollisuuksia olla yhteydessä, onko mitään yhteyttä näihin ei-valtiollisiin keskuksiin? Tässä tämä nyt. thank you. Kiitoksia. Sisi Kienke. Hän oli myöskin Abidjanissa mukana. Grazie, Linda. Kiitoksia, Linda Ensinnäkin haluaisin tarkentaa yhtä asiaa. Me olemme tavanneet Libian tiimoilta eri yhteyksissä myöskin Imon kanssa. Ja minun mielestäni, kävin katsomassa myöskin tätä yhtä suurinta pakolaiskeskusta Abidjanin lähellä. Ja tätä ei ollut, tämä on se paikka, jossa ihmiset työskentelevät puun kanssa. Olisiko joku mahdollisuus sitten saada enemmän tietoa tästä ja ymmärtää paremmin, että onko, että heillä on joku tulevaisuus siellä. Sitten näin myöskin yhden nuorisoryhmän, jotka palasivat ja pyrkivät koko ajan karata, karkaamaan sieltä. Ja tällä alueella, jossa oli sitten Tämä on yksi suurimpia näitä alueita Abidjanissa, jossa on näitä henkilöitä. Olisiko joku toinen paikka, minne mennä, jossa voisit puhua? Eikö voisit avata keskustelun hallituksen kanssa ja katsoa sitten, kuinka voidaan siirtää nämä henkilöt? Sillä näiden henkilöiden siirtäminen on kiireellistä. Mutta tällä hetkellä hallituksella tällaista ei ole tällaista ohjelmaa eikä pidetä tällä hetkellä huomioon, ota huomioon teiden rakentamisessa tai, tai siltojen rakentamisessa näitä henkilöitä ja niiden tilannetta. Eikä mitenkä unioni voitaisi sitten paikallisessa hyvän hallinnon toiminnassa ottaa huomioon sen, että ottaa huomioon, kuinka nämä henkilöt liikkuvat ja minne he liikkuvat. Totta kai meillä on kaikki orjuuden kieltäneet ja myöskin ihmiskaupan tuominneet. Mutta puhun nyt tässä toisesta asiasta, joka herra Kostel totesi täällä, on tämä, että jäsenvaltioiden kesken puuttuu solidaarisuutta. Toivottavasti se ei tapahdu niin kuin Italiassa tapahtui aikaisemmin. Italia joutui tekemään yksin kaiken, mitä kritisoitiin. Siinä vaiheessa, kun muut eivät halunneet auttaa meitä ja sitten kritisoivat vain Italiaa, niin nyt tässä pitäisi nyt ymmärtää, mitä hän tehdä tässä globaalilla tasolla. Jos emme jaa vastuuta ja solidarisuutta tasan, niin tästä, tässä jatkuu sota siitä, että kuka tekee paremmin ja kuka tekee huonommin näitä asioista. Eli kyllä mitä se yhdistää voimamme. Tänään tarvitaan Nigerissä solidaarisuutta. Ja pitää myöskin katsoa, miten voidaan toimia Afrikan mantereella ja katsoa niitä syvällisiä syitä, joita tässä on takana. Sillä Abidjanin työryhmässä kysymykseni oli, että mikä on nyt tie tästä eteenpäin? Ei riitä pelkästään tänään tehdään jotain, vaan tarvitaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä toimia. Ja mitä tehdään sitten? Pitää tehdä enemmän ehkä laillisten maahanmuuttajien tai vapaan liikkumisen puolesta. Haluaisin kuulla konkreettisesti tästä, koska näyttää siltä, että kaikki toimet, mitä on tehty tässä, ne vaan keskittyvät vain Libyaan. Mutta tämä ei riitä. Mitkä ovat ne välineet, joita meillä olisi käytössämme, jotta voimme jatkaa työtämme? Tähän tarvitaan työtä, eikä pelkästään yksi jäsenvaltio voi toimia, vaan kaikkien yhdessä. Ja se ei toimi, jos ei solidarisuutta ole. Ja tämä on silloin kaikkien syytä oikeastaan. Kiitoksia. Thank you. Um, Kiitoksia. Michael Ibergia. Merci, Madame la Présidente. Kiitokset. Niin, niin. Kiitokset, hyvä Kostel, tänne saapumisestanne. Kiitokset että muistutitte meille siitä, miten, mikä on tietysti maahanmuuttajien pakolaisen välinen ero. Nämä luvut 74 prosenttia, 64 prosenttia, tuo 64 prosenttia, jotka saavat suojaa Euroopassa ja 24 prosenttia pidettäisiin sitten talouspakolaisina asiat eivät kyllä ole missään tapauksessa kovinkaan selkeitä edes UNHCRlle. Esittäisin kysymyksen. Tietysti etusijalla on tuo palauttaminen kotimaahan myös Sudanin ja Etiopiankin, niinkö? koska siellä on osittainen rauha, eli miten tässä toimitaan, koska tällä hetkellä tietenkin tiedämme, että on vaikeaa tässä toimia, juuri niin kuin mainitsitte Itä-Afrikan tilanteesta esimerkiksi, kun ajatellaan turvapaikkamahdollisuuksia ja sitten yksittäisiä tilanteita juuri näissä hankalimmissa valtioissa. Ja sitten toiseksi syyskuussa olen ollut Libyassa ja Tunisiassa Tunisiassa itse asiassa sie, tuolla Libyvaliokunnan kanssa tapasimme siellä sitten UNHCRn Libyan edustajia myös. Ja pitkän aikaa sitten UNHCR mietti sitä, mitä tehdään näille eri veneille, jotka sitten tulevat, liikkuvat tuolla välimerellä, mihin ne palautetaan Libyaan, Italiaan, mihin vain. Eli heti kun nämä veneet lähtevät liikkeelle, niin minkälaista valvontaa ei ole. Ne saattavat sitten ajautua erinäisten milisissijoukkojen haltuun ja päätyä siitä sitten näihin ihmiskauppiaiden pidätyskeskuksiin. Eli tämä, kaipaisin kyllä täsmennystä tähän. Sama koskee myös sitten hallitusten keskuksia. Mitä tämä tarkoittaa? Tiedän, että sitäkin on vaikea määritellä, koska jos ajatellaan kansainvälisen yhteisön hyväksymää keskushallitusta Libyassa, niin sehän ei hallinnoi muuta kuin pikkuruista kaistaletta koko valtavassa maassa. Eli miten tämä unionin ja Afrikan unionin välinen sopimus suhtautuu tähän? Et ole puhunut tästä sen enempää. Tehän voitte tehdä työtä ainoastaan hallituksen kanssa, Libyan hallituksen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa Libyan maasta on täysin hallinnon ja val, valvonnan ulkopuolella ja on jumiutunut sitten täysin noiden sissien käsi, sissien käsiin. Tässä ollaan hankalassa tilanteessa, tiedän kyllä. Tiedän, että eettisiä ongelmia on jatkuvasti UNHCRn harteilla päivittäin, niitä täytyy ratkoa, mutta voisitteko vähän selventää tätä todellista tilanteetta koko Libyan maantieteen huomioon ottaen? kun täytyy, nyt täytyy sitten kaikki arvioida nimenomaan tästä näkökulmasta. Tässähän on kaikenlainen siirtymähallitus olemassa Tripolissa ja niin poispäin, mutta hallituksen äh, hallinnoimat äh, alueet, jonka siis kansainvälinen yhteisö on äh, hyväksynyt, on kuitenkin varsin kirpun kokoinen. Ja siksi vaikka tällainen unionin, Euroopan unionin ja Afrikan unionin välinen sopimus on saatu aikaan, niin ei tässä pidä valehdella julkiselle mielipiteelle ja sanoa, että tämä olisi mukaan ratkonut asiat. Ei tietenkään ratko kaikkia. Meidän täytyy tietysti edelleenkin tehdä työtä kansalaisjärjestöjen kanssa. Meidän täytyy uskoa edelleenkin kansalaisjärjestöjen välittämiin kertomuksiin Libyasta ja niin poispäin, jotta voimme tehdä jonkunlaisen poliittisen ratkaisun päästäksemme tästä ongelmasta er- mutta sehän on tietysti järkyttävän vaikeaa. Mehän olemme muun muassa ulkoasiain valiokunnassa puhuneet tästä samasta asiasta. Ja minä haluaisin kiinnittää huomiota vielä siihen, miten Niger on epävakautumassa. Sehän on siellä nyt koko ajan aivan huteralla pohjalla te sanoitte kuitenkin, että se on ainoa valtio, joka hyväksyy takaisinoton palauttamisen Libyasta. Kuitenkin täytyy muistaa, että Tunisiakin on tässä vähän pyrkinyt ponnistelemaan äh, samalla tiellä. Kuitenkin täytyy muistaa, että on aikamoinen vaara Nigerin romahtaa. Eli miten te arvioitte tätä tilannetta? Yes, thank you. Yeah, I've got some questions about clarity. Minulla on kysymyksiä tämän selkeyden osalta sitten Fernando Lopez. Hän oli myöskin Abidjanissa. Linda, I wasn't... Aivan. Minä olin juuri puhumassa samoista kokemuksista, joita oli joillakin muillakin kokemuks- jäsenillä, jotka olivat siellä viime viikolla Abidjanissa. EUn ja Afrikan unionin huippukokouksessa. Totta kai olemme lukeneet julkilausumat ja julistukset, joita hyväksyttiin kokouksissa, mutta kommentti, jonka esitettä, että kysymys on tällaisista orjuuskäytänteistä, että ne että ovat mitään uusia, ne ovat, niitä on ollut jo vuosikausia, joten kysymykseni koskeekin sitä, että mikä on uutta? Mikä on uutta tässä tilanteessa? Mikä on se, mikä on aiheuttanut suurta suuttumusta, kun nämä käytännöt ovat julkistuneet, joita Libyassa on, jotka ovat kohdistuneet pakolais, turvapaikanhakijoihin pakolaisiin ja, ja ylipäätään mitä liittyy näihin talouspakolaisiin. Mikä on uutta? Julkinen tietoko asiasta tai tämän laajuusko tai rankaisemattomuuden taso? Ja se, että puututtaisiin tällaisiin massiivisiin humanitaarisiin kysymyksiin ja massiivisiin ihmisoikeuksien rikkomuksiin, on asia, joka edellyttää, että vastausta tulisi Euroopan unionista. Voisitko kenties kertoa meille mitäkin ajatuksia siitä, mitä ovat ne valinnat, joita tässä tehdään? mitkä siis liittyvät humanitaarisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin. To interact with... Meidän täytyy harjoittaa jonkinlaista vuorovaikutusta. Meillä on ollut vuorovaikutusta etelä amerikan Etelä-Saharan pakolaisten osalta, jotka ovat onnistuneet palaamaan takaisin Nosluun rannikolle. Ja tämä paluu on ollut mahdollista kansainvälisten järjestöjen tuella. IOMn suhteen myöskin UNHCR on ollut mukana. Olemme kuulleet heiltä, että vaaditaan toimia EUlta, jotka menevät pitemmälle kuin sosiaaliset ja taloudelliset tukiohjelmat, joka liittyy siihen, että pannaan äh, toimien laki, että voidaan puuttua tähän, sanoisin, kaupallisen ulottuvuuteen, että siis syydä, myydään ja ostetaan ihmisiä. Totta kai me saamme tietää tällaisesta ketjusta, mutta miten tämä voidaan rikkoa tämä ketju, miten se voidaan saada loppumaan, miten pystymmekö me lopettamaan tällaisen ihmisten ostamisen ja myymisen, haluaisin tietää. Onko olemassa jokin task force, joka todella pystyisi puuttumaan tähän eh, ketjuun, joka tässä toimii. Onko tämä jotakin sellaista, mitä voitaisiin pohtia? Kiitos. Thank you. Maybe I could just ask for a little bit of clarity. Ehkä voisin pyytää hieman selväkyyttä siihen, mitä tapahtui, mitä on sovittu. Se on, että 26 prosenttia Länsi-Afrikasta on siis sanonut aluetta, joka on pakolaisaseman ansaitseva. Onko tämä vapaa toinen palauttaminen, onko tämä sitten osuusrannikolle Nigeriin siirtymistä. Ja sitten tämä uusi vastaanottokeskus Libyassa. Sie- siellä on paljon Itä-Afrikan maita, jotka todennäköisesti hyväksytään sitten turvapaikanhakijoiksi. Ja onko Niger, eikä Nigeria jota pelkästään Nigerin ihmisiä vastaan, vaan heillä on myöskin tällainen leiri, jossa siirtymään joutuneita ihmisiä kaikkialta Afrikasta voidaan välittää eteenpäin ja katsoa, onko heille sitten pakolaisasema. Haluaisin olla selville vähän, mikä tämä yleiskuva tässä on ja mikä suunnitelma on olemassa, miten tämä humanitaarinen asia voidaan näin saada hoidettua. Patricia Toija, haluatko vielä kommentoida? Mi associo alle richieste di... Niin vain on. Samaa mieltä kuin muutkin täällä, eli pitäisi määritellä kuinka näiden ohjelma, että ymmärrettäisiin paremmin, mitä voidaan tehdä enemmän tässä Libyan pakolaisleirikysymyksessä. Ja juuri kollega Kenji teki hyvän kommentin täällä. Ja yksi kysymys kuitenkin vaan tähän näin, tämän lisäksi, mitä hän totesi, jo Lindakin totesi täällä. Te tutte, että Länsi-Afrikasta 24 prosenttia heistä voi saada suojeluaseman, eli sitten 74 prosenttia Itä-Afrikasta. Mitä tarkoittavat nämä luvut? Ja julkaista nämä? Ainakaan minun, ainakin minun maassa puhutaan, että kaikki ovat vain taloudellisia pakolaisia, heidän pitäisi pysyä kotimaassaan. Emme ole pelkästään näitä Euroopan vastaisia voimia, jotka saavat tämän, mutta myöskin viimeaikaiset kommentoivat tällaisia. Nyt pitäisi tehdä oim taholta kampanjat kyseessä ovat poliittiset pakolaiset, eivätkä talouspakolaiset. Eli kyseessä ovat muun tyyppiset henkilöt, joilla on oma tragedia takana. Kun talouspakeollisiin tulee, niin sitten meidän pitäisi joskus vaiheessa löytää joku oikeusperusta Euroopassa sille, että heistäkin voidaan, heidätkin voidaan laillistaa. Meillä oli palauttamista viimeksi direktiivi, mutta tässäkin voisimme alkaa sitten uudestaan ja katsoa, että voitaisiin laillistaa nämä henkilöt, ne voitaisiin näin vasta moniin kysymyksiin. Mitä tehdään näille talouspakolaisille siis? Ja sitten lopuksi vielä, minun vähän hämmenti lukea täällä, että Ranska on ottanut 25 pakolaista Libyasta – sitten no niin, silloin kolme suurempiakin virtoja oli olemassa, niin jos, kun pyysimme silloin, että joku tällainen laivu voisi mennä vaikka Ranskan tai Espanjan satamaan, tämä olisi ollut, jos olette vastaan tämän, olisi olleet todellisiakin solidaarisia siihen. 25 pakolaista. Tästä pitää nyt kiittää Ranskaa. En tiedä, pitääkö tässä vielä rakentaa joku patsas hänelle. Thank you. There, there were a lot of questions there. Täällä oli monia kysymyksiä kollegoilta ja annan mahdollisuuden vastaista ulkosuudenhallinto ja komissiokin halusi vielä kommentoida. Herra Costello, olkaa hyvä. Very good, thank you. Uh, lots of questions. Kiitokset tosiaan, paljon kysymyksiä tuli. Vai vastaan lyhyesti, jos sitten tarvitaan vielä täsmennyksiä, niin voimme jatkaa keskusteluja myöhemmin. Jos nyt sitten katson tuota Abidjanin huippukokouksen tekstiä, niin ei se ole kovinkaan selkeä siitä, mitä tapahtuu, miten tuo Addis Abeban tänä iltapäivänä toteutettu valmisteleva kokous on sitten saanut aikaan. Kyse oli lentokoneiden laskeutumisoikeuksista, sitten maasta poistumisluvista, eri Afrikan valtioiden lentoyhtiöiden pääsystä Libyaan voidakseen ottaa sitten kansalaisiaan takaisin. Eli tällaisista on käyty keskustelua, mutta täsmennyksiä totta kai vielä kaipaillaan. Sitten jos lapsista puhuisin, mitä tässä tilanteessa voidaan tehdä. No, on tietysti huomattava määrä yksin saapuneita lapsia Libyassa eri pidätyskeskuksissa. Me olemme sieltä evakuoineet 54 lasta, evakuoimassa 54 kahdeksasta vuodesta 14 vuotta, mutta kuusi vuotiaitakin siellä joukossa on. Vanhemmista ei ole harmainta aavistusta. Me pyrimme sitten näkemään, mikä olisi paras ratkaisu näille lapsille. Pyrimme sitten löytämään edes jonkunlaisen alkuperävaltion, jonkunlaisen perheen yhdistämisen, kolmannen valtion. Kaikki mahdolliset ratkaisut pyritään käyttämään näiden lasten tilanteen ratkaisemiseksi. Niin kuin Macron sanoi, näistä, että keskustelua ei käsittääkseni Abidsonissa kuitenkaan ollut tällaisesta poliisivoimista ja sen sellaisesta, vaikka tiedotusvälineissä tällaisesta onkin puhuttu, mutta ei tällaisella työryhmällä, tällaisella task forcella olisi minkäänlaista sotilaallista eikä poliisi mm, toiminnan mahdollisuutta. Jotkut teistä puhui näistä leireistä. Ei Libyassa mitään leirejä ole. Siis me, kyse on pidätyskeskuksista. Ei, ne ovat kammottavia, kauheita varastorakennuksia, joista on yksi kaksi tehty pidätyskeskuksia. Laki ei niitä missään tapauksessa hallinnoi. Siellä ei ole minkäänlaisia vetomus, valitusmahdollisuuksia oikeuslaitoksiin, eli ei ole mistään leiristä kyse. Leiri tarkoittaisi sitä, että siellä voisi tehdä työtä. Täällä ei työtä voi tehdä. Siellä ihmisoikeusloukkauksia on jatkuvasti joka päivä näissä keskuksissa. Sitten ne, jotka ovat sissien hallinnossa, kuinka monta niitä ei on, ei minulla ole harmainta aavistusta, kun puhutaan Zaparatasta esimerkiksi puolitoista kuukautta sitten 15 000 ihmistä pakeni noista varastoista ihmiskauppiaiden käsistä. Siis 15 000. Ainoastaan kyse oli yhdestä kaupungista tuolla rannikolla. Eli mitä tämä tarkoittaa kokonaislukuna Libyassa? 7000 henkeä on edelleenkin ihmiskauppiaiden ähm, käsissä tuolla Zabaratan alueella. Eli meillä ei ole aavistustakaan siitä, kuinka paljon väkeä on sissien käsissä. Ja osa näistä äh, sissijoukoista libyalaisia on itse asiassa vähiten, koska siellä on paljon ulkomaalaisia äh, myös joukossa. Kyse on suurista rahamääristä, ei pelkästään ihmiskaupassa, kaupassa, vaan myös siinä, että myös tätä eri näistä laitonta tapahtuu, huumeiden, huumekauppaa, rahanpesua ja niin poispäin. Eli tämä sissilaitos laitonta kaupan, laittomia kaupanharjoittajia myös suojelee tietäneet, että puhe, puhuttu on paljon siitä, että näiden salakuljettajien ähm, liiketoimintamallit voitaisiin tuhota. Tuu kuukausitolkulla tästä on puhuttu. Kyse on nimenomaan nyt hyvästä politiikasta, niin kuin huumeissa ja terrorismiasioissa ja, ja rahastahan tässä on kyse. Meidän täytyy nämä rahakanavat äh, saada suljettua. Kuka ostaa tätä salakuljetettua öljyä? unioni, Euroopan unioni, Euroopassa. Entä sitten mitkä valtiot, jotka on rekisteröity unioniin valtioiden lippujen alle, toimivat Libyassa? Tämä raha ajautuu juuri suoraan noille sissijoukoille, eli ihmiskauppaa myös. Eli tässä nyt täytyy sitten tar- toimita poliittisestikin paremmin ja kerätä tietoa näistä ihmissalakuljettajista, kun he kidnappaavat ihmisiä välittävät erinäisiä lunnasvaatimuksia pitkin tiedotusvälineitä, mm, ja jos on kyse Saudi-Arabiasta ja niin poispäin. Siellä on rahat, nuo tilit olemassa. Kenelle nuo tilinumerot oikein kuuluvat? Monet näistä tilinumeroista ovat täällä Euroopan unionissa, jotkut tuolla Persianlahdella, mutta täällä Euroopassa kyllä. Eli täytyy siis nyt poliittisesti ja poliisiyhteistyön kautta todella valtavan paljon laajemmalla pohjalla toimia Eli kyllä tässä unioni on vähän organisoitumassa enemmän voidakseen äh, sitten toimia paremmin paikan päällä ja Frontexin toimet Italiassa ja niin poispäin, mutta se on vielä riittämätöntä, koska me, jos me emme onnistu rankaisemaan, rankaisemaan näitä yksikään ihmissalakuljettaja Libyassa ei ole sitten asiantuntijoiden nimeämä ja tuomitsema Jotku, joillakin on, kun joidenkin nimet tiedetään. Kukaan, ketään ei ole kuitenkaan määrätty matkustusrangaistukseen, eikä myöskään varoja ole jäädytetty. Miksi? Näin ei ole tehty. Eli minä olen humanitaarisen työntekijä, minä en ole mikään poliisi enkä mikään ö, ihmiskaupan asiantuntija, torjumisen asiantuntija, mutta tämä, kiinnittäkää nyt kuitenkin huomiota näihin rahaväyliin. Tätä suosittelemme ja sitten tuosta vapaaehtoisesta paluusta. Onko siis paluu aina vapaaehtoista? Muutamaan kertaan olen käynyt Libyassa ja olen nähnyt ihmisten itkevän ja pyytävän, anelevan päästä kotiin. Onko kyse siitä, että he haluavat päästä kotiin vai onko heidän kokemuksensa tuossa pidätyskeskuksessa niin järkyttävä vai yhdistelmä molemmista? Uskon, että suurin osa ihmisistä ylipäätään haluaa kotiin, mutta täytyy tämän järjestelmän tietysti olla sillä tavalla muokattu, että se vastaa eri haasteisiin. Emme ole esimerkiksi kansainvälisen pakolaisjärjestön kanssa päässeet päässeet yhteisymmärrykseen muista kuin näistä mainitsemastani seitsemästä kansalaisuudesta. Ja sitten jos ajattelen hallituksen ulkopuolista aluetta, joihinkin pidätyskeskuksiin olemme päässeetkin Libyan kansallisen armeijan Bengazin alueen pidätyskeskuksiin olemme päässeet muutama teistä puhui sitten näistä perimmäisistä syistä. No se on selvää. En ole mikään asiantuntija tässä, mutta minä haluaisin aina ministeri Bazumia, Nigerin sisäministeriä, siteerata, kun hän puhui sitä, että mitä tapahtuu Euroopan, että Afrikassa, eli juuri se, että nyt tässä ihmiset ovat radikalisoituneet etsimään parempaa elämää muualla. Tämä on täysin totta. Eli kun vaarat, joita he he oso- näkisivät Libyaa matkalla Libyassa Välimeren ylittäessä. Ei se näytä pelottavan heitä, mikäli jos ei ole joitain muita kannustimia ja vastaanottomahdollisuuksia. E, ei ole itse asiassa välttämättä hyvä, että, että me päästämme nyt aina Libyaan asti. Pitäisi ikään kuin pelotella heitä lähtemässä tuonne Libyaan, koska he ovat sitten jo ikään kuin menetettyjä, kun he pääsevät Libyaan. Monet pyrkivät ja pyrkivät entisestään. Meidän pitäisi puhua tästä laajemmin myös lähtömaissa. Näin voisimme vähän sitten typistää tuota hinkua lähteä Libyaan. Ja vapaaehtoinen pakolaisten palauttaminen No, jotkut haluavat palata, esimerkiksi jotka tulevat, etiopialaiset, jotka tulevat Palestiinasta, Irakista ja niin poispäin, Eritreasta, Somaliasta, osa heistä ei välttämättä ollenkaan vastusta paluuta jos ajattelen syyrialaisia, irakilaisia, palestiinalaisia, he tietysti voivat olla hankaliassa arkielämän tilanteessa Libyassa, mutta ei välttämättä kuitenkaan ihan niin vaarassa kuin eteläisen, äh, Saharan eteläisen Afrikan valtioiden kansalaiset. Jotkut sitten saattavat totta kai tarvita tällaista ähm, palautusohjelmaa pikemminkin tuolla eteläisen Afrikan puolella pikemminkin ja, ja meidän tosiaan täytyy kansainvälisen pakolaisjärjestön rinnalla tarjota lääketieteellistä apua ja tarjota neuvoa, vettä ja ruokaa ja ohjeita, neuvoja tarjota näille ihmisille, jotka on tuolta rannikolta saatu kiinni ja näin sitten kansainvälisen muuten ajaudutaan siihen tilanteeseen, että tämä porukka lähetetään takaisin noihin pidätyskeskuksiin. Kansalaisjärjestöt ja sitten pakolaisjärjestö välittävät näitä tiettyihin hallituksen alla oleviin pidätyskeskuksiin. Jotkut ihmiset näistä sitten pysyvät noissa keskuksissa, joissain ta- sitten taas eivät ja jotkut päätyvät sitten pakkotyöhön ja heistä sitten ei juurikaan enää kuulla. No niin, ja sitten ei tule tietenkään valehdella siitä, mihin voidaan päästä humanitaarinen kiire on. Ja ö, tässä on kyse nimenomaan ihmisarvosta ja niin poispäin. Eli meidän täytyy todellisessa elämässä pystyä toimimaan, joten toivon, että tuotte näitä ö, ohjelmia. Teidän tukenne on aivan olennaista, voidaksemme sitten ö, palauttaa mahdollisimman suuren määrän ihmisiä, jotka vapaaehtoisesti haluavat palata, eivätkä ole sitten vaarassa. Ja jos ajattelen Nigerin tilannetta, sehän on tietenkin pohjoisosaltaan epävakaa hallitus on saanut 200 000 pakolaista Boko Haramia. He ovat paenneet Malin, Malin eri osista ja Boko Haramia paetaan muistakin maista. Osa menee siis oikopäätä Nigeriin, sieltä sitten Libyaan. Näin reitit ovat ikään kuin muokkautuneet Eli Nigeristä sitten päädytään Libyaan e, e, ja Saharan läpi. Siellä sitten pyritään kulkemaan. Jotkut ihmiset ensin ovat salakuljettajia, sitten heistä tulee ihmiskauppiaita. Eli tällä tavalla ikään kuin löytää työtä. Tarvitaan joka tapauksessa jonkunlaista vaihtoehtoista taloutta. Syyskuussa me keskustelimme eri henkilöiden kanssa, jotka ovat tässä ihmiskauppajärjestöjen vastaisten järjestöjen kanssa ehm, ja 5 000 eh, ihmistä oli tässä kyseessä. Komissio on rahoittanut näitäkin hankkeita, myös jotkut jäsenvaltiot, jotta voitaisiin rohkaista näitä salakaupassa mukana olleita ihmisiä löytämään laillista työtä, parempaa työtä. Eli täytyy tällaisia projekteja enemmän ottaa käyttöön, jotta näkyvästi voitaisiin näissä yhteisöissä hyötyä siitä, että kannattaisi siirtyä ihmissalakuljetuksesta pois. E, tosiaankin on pelättävissä myös se, mitä Pohjois-Nigeriassa Nigerissä tapahtuu. Ja sitten, jos ajattelen sitten tuota kuvaa, jonka näimme Kreikan rannalta tuosta kuolleesta pojasta. Eli täytyy nyt saada rohkaistua väkeä toimimaan mutta kuitenkin kannattaa muistaa siitä, mitä tapahtuu tuolla Länsi-Afrikassa ja Libyassa E- erityisesti sosiaalisessa mediassa tätä tietoa välitetään, eli unionin täytyy tukea muun muassa tuota merivartiostoa, mutta myös muita laitoksia, eli kor, korjun, korruption torjuntaa ja niin poispäin. Ja näin kautta Libyaa voitaisiin saada sitoutumaan muutamiin niistä kohdista, jotka on Libyan perustuslaissa mainittu. Eli meidän täytyy kaikkien pyrkiä muuttamaan tätä valtiota. Ja sitten puhuinkin tuosta salakuljettajien, ihmiskauppiaiden liiketoimintamallien tuhoamisesta. Ja noin 2000 ihmistä on neljällä val- lennolla huomenesta, huome- huomisesta lähtien Nigeriin. Eli kyse on siitä, että he ottavat pakolaisia, jotka me olemme tunnistaneet Libyassa. Ja toi, varmistamme, että suurimmalle osalle näistä henkilöistä löydetään jonkunlainen järkevä ratkaisu sitten omassa maassa tai sitten muualla maailmassa. Ja sitten kuinka tarvitsevat tuota kansainvälistä suojelua, nämä ovat siis Eurostat-tilastotietoja, me käytämme näitä tietoja tietenkin jos meillä olisi laillisia vaihtoehtoja, esimerkiksi me arvioimme sitä, miten voi päästä koulutukseen, peruskoulutukseen, sitten jatkokoulutukseen. Monet pakolaiset eivät, jos ne pääsisivät tällaiseen koulutukseen, jatkaisi siitä sitten eteenpäin. Jos ajattelemme vaikka Etiopiaa ja Sudania, Etiopiassa on tällainen pakolaisten oike- työoikeusjärjestelmä ja siksi vähemmän eritrealaisia lähtee nyt Etiopiasta Libyaan päin, vaikka 80 prosenttia mm, etiopialaisista kuitenkin lähtee Sudaniin ja sitä kautta Libyaan. Eli jos me paikallisiin palveluihin ja paikalliseen kehitykseen sijoitamme niin ja luomme tällaisia ihmisarvoisia elinolosuhteita, niin ihmiset voisivat sitten pystyä pikemminkin pysymään siinä valtiossa, jossa ensimmäistä turvapaikkaa ovat hakeneet. Um, thank you very much. Kiitoksia, että on näin, näin laajan vastauksen. Täällä on ulkosuudenhallinnosta eh, herra Capucci ja Ville Rossa, Ekosta ja Pieski Lous vielä puhelistalla. Te voitte aloittaa ja sitten ottaa komissiolle vielä puheenvuoro tämän jälkeen. We have to finish in 10, yeah. We have, time is uh, always I... problem here. Niin, aika on ongelma kuitenkin. Be very, very brief. Hyvän puhumaan lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin todeta, että me unen HCRn kanssa työtä yli kaksi vuotta tämän asian suhteen. Ja näiden asioiden, se kuinka ne nähdään, se on hyvin tärkeää. Tietenkin me toteamme nämä asiat jäsenvaltioille riippumatta siitä, mitä julkinen mielipide ajattelee. Että kun me lähdemme vain ihmisiä takaisin. Niin menemme hänen asian vierestä, joka on tuota humanitaarinen katastrofi maassa, joka on todellakin eh, kansallissodassa, sisällissodassa, joten pyrimme tietenkin tässä ottamaan myöskin jäsenvaltiot mukaan tähän näin. Mutta CNN tietenkin on tässä ollut blokkaamassa tässä. Yksi syy on se, että CNN nähdään kaikkialla – jos vaikka sallittaisi, vaikka tässä ei ole mitään uutta sinänsä, mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun CNN äh, lähetti tämän. Meillä, meillä oli Ruandasta tarjousta, mutta 30 000 ihmistä vastaan. Tämä on tekin, jos on yksi Afrikan valtio, joka toteaa, että tämä on äh, humanitaarinen katastrofi, tämä on orjuutta, ja on vapaaehtoiset, on vastaan ihmisiä, niin tämä tietenkin on huomattavasti laajentunut vastuuta sitten. Jotenkin julistus on hyvin epätarkka, mutta kaikki Afrikan valtiot tukevat tätä. Tämä on erittäin tärkeää. Eikä voi pyytää uhen suoraan alkamaan tekemään sitä, mitä me olemme pyytäneet ja aloittamaan, mitä me olemme tehneet. Saharan eteläpuolisen Afrikan on vaikeaa olla edes vapaaehtoisesti tässä mukana. Te tiedätte tämän varmaan enemmän kuin tämän kuin minä sitä unhää. Mutta tiedän, että CNN ja myöskin tämän kaman lausunta yhdessä, sillä oli suuri vaikutus, joka johti siihen, että meillä on tämä yhteinen julistus. Mikä muoto tällä julistuksella on, sitä ei vielä tiedetä. Teknisiä keskusteluja on käyty, mutta tärkeää on käyttää nyt tilaisuutta hyväksi. Tämä on erittäin tärkeää. Tämä mekanismi ei ole täydellinen, mutta kun kuulitte näistä luvuista, niin meillä on kyllä aika iso su- luku ihmistä, pitää ottaa pois sieltä. No ainakin voidaan ottaa ne, jotka voivat lähteä mukaan sieltä. Eli meidän käyttää, pitää käyttää tilaisuutta hyväksemme, tiedä kuinka se tehdään, mutta tässä on poliittinen mahdollisuus tällä hetkellä siihen. Sitten Libuan tilanteeseen vielä. Totta kai tilanne on hyvin häilyväinen vielä. Ja sitten me, me todetaan, että emme halua, että te työskennet tämän Libyan hallituksen kanssa. No totta kai se on tunnistettu hallitus, mutta sillä on hyvin vähän hallintavaltaa maassa. Eli ei koko tämä YK on rauhan prosessi, joka on tällä hetkellä menossa siellä, se on jotenkin vähän symbolista, niin, niin silloin kun Libya oli vähän vakaampi, silloin oli kaksi miljoonaa ihmistä työskenteli siellä. Ja näistä 750 000 se on tänä vuonna. On se. Ja sitten vielä viimeinen asia, joka on hyvin tärkeä, kun taistellaan tätä liiketoimintamallia vastaan, on erittäin tärkeää, että missä, missä rahat on, missä ovat nämä salakuljettajat, missä he toimivat. Tämä on ehdottoman tärkeä asia. Ja me olemme työstäneet sitä. Ja me olemme UN Formedin Sofia-operaatio, jossa ei pelkästään lähetetty ihmisiä kotiin, vaan sillä pelkästään sitä myöskin organisoitiin, myös kaikki tiedustelutiedot yhteen ja se kesti vähän aikaa, me tarvittiin jäsenvaltion hyväksyntä tähän näin. Ja tämä antoi Sofia mandaatti, että Sofia voi vaihtaa Frontexin kanssa, Europolin kanssa, Tieto Eurojustin kanssa, Interpolin kanssa ja niin edelleen. Mutta tämä, tällä tavoin se alkaa toimimaan. Mutta tämä on yksi tärkeimpiä elementtejä, että voidaan keskeyttää näiden ihmisten toiminta he eivät ole ihmisten salakuljettajia siinä mielessä, että, että he ovat aina ovat rikollisia. Täällä on paljon ihmisiä, jotka ovat hyvin tavallisia ihmisiä. Ennen heillä oli työpaikka, he, heillä oli pieni maatila tai joku muu. Nyt tämä Libyan muuttunut tilanne, yli puoli miljoonaa libualaiset, jotka on joutunut siirtymään sisäisesti, niin he selvitäkseen vain ovat tehneet tähän tästä bisneksen vaikka ennen oli jotain, vaikka paimenia tai muita. Nyt he tuovat sitten kuljettamaan ihmisiä. Tästä on tullut niille yhteisölle business, jossa se ei alun perin ollut business. Eli näin pitäisi vakauttaa paikallisyhteisöjä siellä, jossa olikin niin paljon muitakin kuin libyalaisia integroituneina, kotoutuneina. Ja tämä on tärkeä asia. Ja lopuksi haluaisin todeta, että miten me, miten me teemme tässä tunnistamisessa ja muussa kaikessa on todellakin painajainen, mutta on ainoa mahdollisuus, että voimme poistaa nämä ihmiset orjuudesta. Että kyllä, kritisoidaan sitä, mitä se tapahtuu niin paljon kuin voidaan, mutta meidän pitää myöskin tunnustaa se, että tämä on hyvin vaikeaa löytää mitään muuta ratkaisua tällä hetkellä. Ja mahdollisuuksien ikkuna, siis CNN ja Agama-julistus on se tilanne, joka meidän pitää käyttää parhaan mahdollisuutta hyväksymään. Kiitoksia EK. Edustaja on täällä paikan päällä. Rova Pelkossa, onko teillä jotain lisättävää vielä tähän? Meillä on hyvähän aikaa. Parlamentin on korkeintaan vain kaksi minuuttia täysistunnossa, joten emme ole teillekään liian tiukkoja, koska itsekin olen tottunut täysin tiukkoihin aikarajoihin. Kun tiedätte, humanitaarinen apu, sen ei pitäisi perustua statukseen, sen pitäisi perustua periaatteisiin. Minä haluaisin vain muistuttaa se, mitä täällä alussa puhui ja totesi, että meillä on puoli miljoonaa libyalaista, joita, joiden kanssa ollaan haavoittuvassa asemassa, joka tarvitsevat humanitaarista apua. Ja tämän ohella on sitten maahanmuuttajien ja pakolaisten tilanne huononee. Naisia, lapsia ja vanhempia henkilöitä, jotka ovat menettäneet asuntoja ja omaisuuntaisia, jotka ovat siirtymään muualle, myymään kaiken, pysyäkseen hengissä siviilihenkilöitä, jotka ovat jääneet keskilpailevien joukkojen välille, välille tai Daeshille tai sairaita, jotka ovat joutuneet ongelmiin, koska terveydenhuoltojärjestelmä on romahtanut ja meillä on sitten tietysti siis tämä asia, joka täytyy ottaa huomioon. Tästä syystä itse asiassa Ekon humanitaariset välineet keskittyvät näihin ihmisiin, me harjoitamme läheistä koordinointia, harjoitamme täyden, tämä tapahtuu täydentäen toimintaa, että muilla instrument, välineillä tehdään, jotka enemmän kohdistuvat tähän maahanmuuttokriisiin. Ja vuonna 2018 jatkamme keskittymistä ennen kaikkea terveys, terveydenhoitosektoriin, koska se on yksi sektoreista, joihin erityisesti on vaikuttanut tämä kriisi. Ja muutama luku alle 20 prosenttia terveydenhuoltopalveluista toimii joillakin alueilla. Ja väittämät, että ei ole säännöllistä lääkärihoitoon, vain yksi kolmasosa klinikoista toimii täysin ja vain osa tällaisista peruspalveluista äideille on saatavilla. Kiitoksia, että muistatte, että täällä on myöskin laajempi ongelmien kriisi kuin tämä kriisi. Sitten herra Tilori, olkaa hyvä. Nigeristä. Niin, Puheenjohtaja lyhyesti, koska aika rientää. Niin, kyse on tietysti järkyttävästä tilanteesta Libyassa. Koshotelle kertoi näistä. Meidän on siis kiireellisesti toimittava tuossa valtiossa. Siksi meidän täytyy tukea huomattavasti unionina on ihailtavaa se, miten oi, kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö ja UNHCR ja monet kansalaisjärjestöt alueella tekevät työtä erittäin vaikeissa olosuhteissa. Ja haluaisin kiinnittää huomiota Afrikan hätärahastoon, joka unionilla on. Tukee edelleenkin siirtolaisjärjestöjä sekä UNHCR sekä muitakin aina vuonna 2018. Ja tuo Afrikan hätärahasto on juuri päättänyt myös lisäyksrahasta eh, ihmiskauppaa torjumaan YK kautta eh, ja myös järjestäytynyttä rikollisuutta tällä on tarkoitus torjua. Kiitos. Kiitokset, kiitos kaikille kollegoille, kiitos myös kollegoille. Täällä on aika järkyttäviä asioita. Kuulin myöskin sen, että meidänkin maamme voisivat tehdä enemmän vaikka pankkitilien ja muiden osalta. Mutta mekin voisimme parlamentissa täällä ottaa tämän hoitaaksemme. Me jäämme todella että komission pitäisi tehdä sitä ja tätä. No, en tiedä, mitä ensi viikolla on täysistunnossa, mutta tiedän, että täällä on poliittiset ryhmien edustajia, että meidän pitäisi käyttää nyt täysistuntoa, täysistuntoa sitä, että voidaan käyttää siellä tätä Abidjanin jatkona ja kysyä vähän kysymyksiä sieltä että jäsenvaltiot ja neuvostokin ottavat tehtävänsä hoitaakseen näissä tärkeissä asioissa. Kiitokset herra Kostel ja kiitokset komissiolle. Meillä on kymmenen kohdassa muita asioita enää, sitten 11 ja se on 12 seuraavat kokoukset 24. tammikuuta, 25. tammikuuta. Tämä on viimeinen virallinen kokous ennen joulua. Meillä on Saharov-kokous vielä ensi maanantaina jos en näe tätä kaikkea enää, niin hyvää joulua ja lomapäiviä. Ja pyydän anteeksi että päätimme kokouksessa näin myöhään.